So, good morning everybody. To introduce the German... No niin, nyt otetaan hieman saksalainen lähestymistapa tähän puheenjohtajan hommaan. Aloitamme välittömästi ja hyväksymme saman tien esityslistan, eli mitään huomautuksia ole. Högmarke ei ilmeisestikään halua nyt äänestää, vaan muuten vain hoito esityslistan muuttamaton. Nyt siirrymme esityslistan vastaan kohtaan kaksi, kuten sanottua. Avoin koordinaattorin kokous järjestetään 24. päivä helmikuuta kahdesta kolmeen iltapäivällä. Jäsenet voivat keskustella silloin komissaari Vestagerin kanssa hiljattaisista valtion tukipäätöksistä, jotka liittyvät pankkialaan. Ja kokous lähetetään suora toistona ja tulkata myös kiitaleksi. No ei nyt sentään. Sitten vielä toinen ilmoitusasia. Vähemmistö lausumata. Huomauttaisin, että siirrystyksen artikla 56.3 kannattaa muistaa. Kaikki sen varmaan osaavat ulkoa. Siinä lukee, että kun valiokunnan lausunto ei ole yksimielinen mietinnön, mietintöön kerätään mukaan myöskin vähemmistömielipiteitä. Vähemmistön kannat ilmaistaan, mikäli äänestystekstistä kokonaisuudessaan suoritettu ja sitten laatioiden pyynnöstä voidaan antaa korkeintaan 200 lausun, 200 sanan lausuma mietinnön loppuun, mikäli riite syntyy näiden sääntöjen soveltamisesta. Puheenjohtaja voi päättää. Tämä on kuusi sääntö 56.3. Kaksi poliittista ryhmää nimittäin GUE ja ECR ovat antaneet vähemmistölausuman sitten, kun äänestys oli toimitettu viime maanantaina. Muistatte varmaan kyselypankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta sekä tämmöinen kuuden tapaus ja sitten rahoituslaitoksia koskevasta tekstistä ECR jätti erivän mielipiteen. Pyyntö antaa erivä mielipide ei tullut esityksi silloin, kun äänestys toimitettiin ja puheenjohtaja siksi päätti poikkeuksellisesti että nämä liitetään mietinnön perusteluosaan. Hän otti tässä päätöksenteossa huomioon sen, että työstöksen artikla on suojeltu vain yhden kerran Ekonissa koskaan. Siitä huolimatta haluaisin huomauttaa jäsenille, että tästä lähtien, eli tästä eteenpäin, tuo työstöksen artikla on artikla, jota tullaan tiukasti soveltamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli jäsen haluaa esittää eriven mielipiteen, hänen pitää ilmoittaa tästä valiokunnalle ja suoraan välittömästi äänestyksen jälkeen silloin, kun asiasta on äänestetty, jotta Tämä olisi selvää. Siis heti äänestyksen jälkeen pitää tästä ilmoittaa, eikä sitten sähköpostitse myöhemmin. Tämä ilmoitus sisällytetään tämän kokouksen pöytäkirjaan, kaikki voit sen sieltä lukea. Nyt sitten siirrymme kohtaan kolme. Kyse on Euroopan yhteisön ja Andorran ruotsiskunnan välistä sopimuksesta, joka liittyy säästöjen tuottamien korkotulen verotukseen. Ja sitä koska neuvoston direktiivin esittelijämme on Miguel Viegas, joka ei ole paikalla, mutta Fabio tulee puhumaan hänen puolestaan. Ole hyvä, Fabio. Well, uh, good morning. Oikein hyvää huomenta ja pahoittelen Miguel Viegasin puolesta. Hän joutuu olemaan Portugalissa, koska siellä on vakavia tulvia Haluaisin nyt vain lyhyesti kertoa siitä, mistä äänestämme. Se joskus auttaa. Meillä on mietintö luonnos, jolla muutetaan eh, sopimusta, joka koskee automaattista tietoa veroasioissa vuodesta 2003 alkaen EUn jäsenvaltiot ovat vaihtaneet tietoja säästödirektiivin mukaisesti ja tämän jälkeen Sveitsin, Monokan, San Marinon, Liechtensteinin ja Andorran kanssa on myös tehtyjä sopimuksia. Euroopan unioni hyväksyi myös DAC-hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin muutoksen OECDn finanssitilitietojen vaihdosta koskevien menettelyjen osa, osalta – tämän muutosta tuo Andoran nyt linjoille kansainvälisten käytäntöjen mukaan ja kolman, ja tällä toimilla on tarkoitus välttää verokiertoa. Näitä standardeja on valvottava jatko, jatkuvasti ja paikattava näitä porsaan reikiä. Tarkoituksena on arvioida menettelyjen tehokkuus käytännössä. Puhuja puhui erittäin nopeasti suoraan paperista. I will ask, uh, first... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoroja ensin varjoesittelee. Sinä olet siellä Schwabin puolesta. Edustaja Baltz. Uh. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin pyytää Schwabin puolesta anteeksi. Hän on taas takaisin Baden-Württembergissä, joten hän ei päässyt paikalle. Viime viikolla tämä verosopimus Euroopan unionin ja Andorran välillä oli asia, jota Schwab piti hyvänä asiana, koska kyse on jälleen kerran askel eteenpäin, kun pyritään estämään veronkiertoa ja verovilppiä Euroopassa. Kansallisten veroviranomaisten yhteistyötä jatkossa vahvistaa entisestäänkin. Parempi tietojen vaihto tulee helpottamaan veroviranomaisten työtä verovilppi voidaan jäljittää helpommin. Ver, vero, taka, raha, raha on vaikeampi jatkossa piilottaa ulkomaille. Ja kansainvälinen kehitys ja automaattinen tietojen vaihto olivat asioita, jotka johtivat siihen, että sopimus piti ajantasaistaa. Jotta sopimus voisi astua oikea-aikaisesti voimaan, kansanpuolue katsoi, että olisi hyvä, mikäli mahdollisimman nopeasti voitaisiin hyväksyä tämä asia. Thank you very much. Kiitoksia paljon st ryhmän nimissä. Meillä Kofutin pitäisi puhua, mutta hän ei taida olla paikalla. No, ECRn puolesta sitten edustaja Lund. Kiitoksia puheenjohtaja, voin puhua hyvin lyhyesti. Tässä on jälleen kerran tällainen samankaltainen asia esillä. Tuemme sitä täysin ja toistelisin sitä, mitä Baltz totesi hyväksymme sen näkemyksen, että tuemme sitä, että meidän täytyy päivittää tätä niin, että kaksinaamainen menettely poistuu tietojen välityksessä. Mutta tämä sitten siis lyhyen alustuksen. Kora. Kora puhuu nimessä. Kora van Nyenhausen. Thank you, Mr. Chair. Uh, also for... Kiitoksia puheenjohtaja Kiitän myös nimeni hienosta lausumisesta. To be honest, not. Puheenjohtaja tiedustelu, oliko se hyvä vai oliko se ihan ok? Thank you. No se oli kyllä ihan hieno. Haluaisin kiittää esittelijä Viegasta ja tietenkin myös Fabio De Masia. Olemme yhtä mieltä tästä. Andorran sopimus on tärkeä askel tiellä kohti vero, veronvälttelyn estämistä. Meitä kiinnostavat toki paljon myös tulokset. Puhumme paljon monikansallisten yhtiöiden velvollisuudesta maksaa osuutensa veroista. Nyt torjutaan pankkisalaisuutta, eikä pitäisi unohtaa sitä, että myös yksityishenkilöiden pitäisi maksaa niille kuuluva osa verosta, joten tuemme tätä täysin. Concentrate now on Cora. Kiitos. Keskityn tässä nyt siihen, mitä Kora sanoi. Vihreät eivät ole pyytäneet puheenvuoroa, enkä tiedä kuka on heidän varjoesittelijänsä. Onko täällä joku vihreä paikalla, joka haluaa puheenvuoron? Eikö? Teillä ei ole siis osakkeita Andorassa. Selvä. EFTDstäkään en tiedä varjoesittelijää. että sitten onko joku? Eikä kuka muukaan täällä oikeastaan pyydä puheenvuoroa. Uskon, että menettely on selvä. Meillä on aikataulu 21 päivää siitä, kun mietintöluonnos on esitetty. Eli 24. helmikuuta on aika raja, Mikäli vastalauseita ei ole, niin käsittääkseni tämä silloin viedään suoraan täysistuntoon, todennäköisesti ma- maaliskuun ykköseen. Joten kaikki ovat valmiita nyt äänestykseen. Olemme kaksi minuuttia tosin etuajassa. Juu, juu. Joten uskon, että annan nyt kollegolle kaksi minuuttia aikaa valmistautua. Ja nyt minä menin ihan sekaisin, sanoo puheenjohtaja. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Ja mielellään oma äänestyskortti, mikäli mahdollista. Koska täällä on paljon nimenhuutoäänestyksiäkin joten on ihan järkeä käyttää omaa korttia. So, is everyone now in the hands of a... Uh, nyt on edessämme hyvin pitkä äänestyslista. Ja toivottavasti myöskin äänestyskortti, mutta kokeillaanpa nyt ensin, toimivatko laitteet ja ovatko kaikki paikalla. Täällä ei ole mistäkään, ryh- mistäkään ryhmästä kovinkaan montaa, mutta koeäänestys näin alkajaiseksi. Odotteleni täällä edelleenkin. Buenos dias, sanoo puheenjohtaja. It should be still open. Äänestys on vielä avoinna. Esteri, onko sinun koneesi ihan kaput? Ei siis mitään ongelmaa.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 Täällä on vielä koene, taikka koeäänestys kesken. Pisin koneäänestys ikinä, eli 9.15 saakka. Nyt kello on 9.15. Tämä on hyvin saksalainen toimintatapa, jota minä täällä nyt noudatan. Kun äänestys päättyy, tällä hetkellä täällä on riittävästi porukkaa. Ensinnäkin meillä on täällä toimielinten väliset neuvottelut, jotka liittyvät Euroopan parlamentin neuvoston asetukseen yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä. Tiedätte, että taustalla ovat kolmikantaneuvottelut ja täysistunnossa täytyy hyväksyä tämä asia. Minä, minä on mitään vastalauseita, joten katsomme, että voimme hyväksyä tämän yksinkertaisesti äänestyksenä, eikö totta? No järjestäkääpä nyt sitten äänestys. Nyt ihan saman tien. No, I will not count you. Ei minä ryhdy teitä nyt laskemaan. En kyllä. Hei, kuulkaas nyt. Ei tämä ole mikään uusi juttu, että äänestetään äänestyskorteilla – Saitte tästä asiasta kaksi kertaa sähköpostin, joten koittakaapa nyt hoitaa tämä homma. I will wait, but you do... Kyllä minä odotan, mutta ettehän te edes yritä kaivaa sitä korttia esiin. Yrit, yrittäkää nyt edes. No. Ja nyt heti. Start these things here. I will be tonight in the stadium. so we are still in the vote on the... Täällä on edelleenkin tämä äänestys kesken. Äänestys on alkanut. Ei tämä nyt niin hirveän tärkeä äänestys ole, joten kyllä me voimme elää ilman sinun ääntäsi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 puolesta, 5 vastaan, 1 tyhjä ääni. Menikö tämä nyt oikein? Kyllä. Kiitos paljon. Nyt voimme siirtyä tämän asian kanssa täysistunto. Nyt odotan kaksi minuuttia ja toivon, että tällä välin kaikki ovat kaivaneet esiin äänestyskorttinsa. Kuten kenties havaitsitte, tänä aamuna jäsenille lähettiin, lähetettiin sähköposti. Saimme viime hetken pyynnön sen jälkeen, kun aikaraja oli meillä tumpeen kohta kohdata äänestysten suhteen, joten muutamassa tapauksessa tulen ilmoittamaan näistä kohta kohdalta äänestyksistä ja toivon mukaan ryhmät pystyvät noudattamaan omia äänestyslistojaan. Varsinkin tässä tapauksessa, sanon tämän nyt puheenjohtajana enkä varjoesittelijänä, niin äänestyslista oli hieman vaikea laatia koska lausunnot saatiin vasta eilen. Minä tunnen tämän tyyppiset ongelmat ja lausuntojen mukaan ottaminen oli hieman vaikea, joten pyydän anteeksi tätä. Tämä ei ollut esittelijän eikä neuvottelutiimin syytä, vaan viive johtui muista olosuhteista. Toisaalta kaikki nämä kohta kohdat äänestykset, joista ilmoitan, liittyvät, että otetaan mu- otettu mukaan kompromisseihin. Joten kysymykseni kuuluu, tai pyyntöni on seuraava. Toivon mukaan jatkossa voitte pitäytyä aikarajoihin, koska muuten sitten kun tästä pitäisi äänestää ensi viikolla täysistunnossa, niin tästä ei tule mitään. Fabio. To, to ask you to... Halusin vain pyytää teitä, että voisitte ehkä sanoa kollegoille, että he puhuisivat vähän hiljempaa, koska teitä ei oikein edes kuule tänne. It's not my Bavarian English. Toivottavasti tämä ei johdu minun Bayerin englannistani koska muuten ryhdyn puhumaan täällä Bayeria. the thing. Okay. No ei se kyllä muuttaisi mitään. Minä odotan, odotan edelleenkin Pervanchia. I think so as well, but she, I thought she's a well experienced colleague. Minä luulen, että hän on kokenut kollega ja hän on toiminut myöskin tämän valiokunnan puheenjohtajana. Ystä Pulman uh, puheenjohtaja. Tekin olette kokenut kollega. Siitä syystä salineette, että sanon seuraavan asian. Äänestyspäivä alkaa hyvin varhaisessa vaiheessa, hyvin varhain aamulla. Tämä on hieno asia, mutta mikäli päivä aloitetaan äänestyksillä ja sitten vielä on vaihdettu, niin kyllä tämä on hyvin rohkea toiminta ja minä onnittelen teitä tästä rohkeudesta. Siitä huolimatta teillä on nyt jo kaksi vaihtoehtoa. Te voitte nyt joko odotella siksi, kunnes ryhmäni on täysimääräinen. Kehotan juuri tähän. Tämä olisi parempi vaihtoehto. Mutta toistaiseksi kaikki puheenjohtajat ovat toimineet sellaisella tavalla, että epäilyttävissä tapauksissa tai mikä on ollut ongelmia. Jäsenet, jäsenten äänet lasketaan huomiota siitä, onko heillä äänestyskortti mukana vai ei. Te voitte nyt joko odottaa siksi, kunnes ryhmäni on täysi määräisesti paikalla, tai sitten äänestys menee hieman hankalaksi, joten tehokkuuden kannalta on parempi, että odottelette. Ron. Te puhuitte melkoisen pitkään, mutta ei tämä vielä riittänyt. Rova Beres ei ehtinyt tällä välin silti paikalle. No, minä voin kyllä puhua vielä lisää, jos tarvitsette. Salin vaihto ei ollut minun syytäni. Ja minäkin olin närkästynyt asiasta. No, voitteko sitten selittää, mistä oli kyse? No, odotan vielä yhden minuutin ja sitten aloitetaan, koska minä katson, että salin vaihto ja äänestyskortti. En oikein ymmärtä tätä yhteyttä näkarjan asian välillä. Kyllähän ihminen voi ottaa kortin mukaan huolimatta siitä, meneekö salin 3C50 tai sitten menee salin 1A002. No sitten ymmärsittekö toisen niin Tämä liittyy siihen, että minä voin puhua tällä pidempäänkin, pidempään kuin nämä pari minuuttia, jotka haluaisitte odottaa. No, katsotaan, kuinka koordinaattorit saavat puhuttua puheenjohtajan pyörykseen. Pervansa ei nyt ole tullut paikalle tälläkään välin. Tämän pienenä reuna huomautuksena. Onko ehkä eksynyt? Aber es kommt noch, äh... Wenn das jetzt stimmt, was du gesagt hast, Udo, dann sei Mikä se pitää paikkaansa, mitä sä sanoit, Udo? Niin kohta täällä on liian paljon porukkaa. Minä haluan, että meidät lasketaan kyllä mukaan, koska olemme niin ahkeria. mitä. No, aloitetaan nyt äänestys. Ensimmäinen äänestys sen ei pitäisi olla niin dramaattinen. Onko tällaista yksi ääni enemmän tai vähemmän, ei siinä tule niin paljon väliä. The problem. Sieltähän tulee. Mikä, onkohan tulossa? Mikä on ongelma? The problem. No ensimmäiset äänestykset eivät ongelmaisia. Imagine. Uh, I have all of you in my view. Minä kyllä näen teidät kaikki siellä. Ei hätää. No, aloitetaan. Kai tämä nyt on oikea lista. on that? Uh, yes, we do. That's the first one. Okay, we start with subheading Alakohta yksi, alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että tämä täytyy tarkistaa. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Tarkistus 74. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus on hyväksytty ja korjaa. Minä hyppäsin jo seuraavaan. Valtavalla oli hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mutta kuulkaa, hyvät ihmiset, nyt tulee kompromissi C, ja täällä on kohta kohdalta äänestyspyyntö EFTD-ryhmältä. Tämä viime hetken pyyntö. Ensimmäinen osa olisi kokonainen teksti ilman sanaa structural reforms, rakennuudistukset, ja toinen osa olisi, olisivat juuri nämä sanat. Ensimmäisen osan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten nämä sanat puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D seuraavaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 101 lisäyksenä Siili mukana kompromississa altiryhmä pyysi tätä 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 105. Sama juttu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 on vedetty pois, joten kompromissi E. Jälleen kerran siellä on kohta kohdalta pyyntö EFTD-ryhmältä. Ensimmäinen osa olisi koko teksti ilman sanoja while maintaining budgetary discipline, pitää yllä budjettikuria, ja toinen osa olisivat juuri nämä sanat. Joten ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty alaotsikko 2 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi G. Ensin alkuperäinen, tai suulien tarkistus ensin liberaalilta puolesta. Kyllä sen pitäisi olla teidän äänestyslistassanne, joten ensin suullinen tarkistus liberaaleilta puolesta vastaan tyhjää hylätte. Sitten alkuperäinen kompromissi G puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 170, 170 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 194 on vedetty takaisin, 19, kompromissi L puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 207 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 208 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa 208 tarkistuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N, eikö totta? kautta. Alaotsikko kolme, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N niin kuin Niilo. Pyydän teksti kohda, kohta kohdalta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi O. Nyt kuunnelkaa tarkkaan. Tämä on suurin tarkistus liberaaleilta, josta pitää äänestää erikseen. Lisäksi on suurin tarkistus EFTT-ryhmältä, joka haluaa ottaa mukaan. Ja nyt yritän lukea tämän effective welfare systems, including in adequate income support mechanisms at the national level to fight poverty and social exclusion. Nämä sanat. Eli suullinen tarkistus ensin EFDDltä. Mikä nyt muistatte vielä, mikä se oli, ketkä ovat tämän puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten suullinen tarkistus liberaaleilta, joka löytyy äänestyslistassa puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty sitten alkuperäinen kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q. Tässä jälleen kerran on suullinen tarkoitus EFDDltä. At the national level lisätään taxes on financial transactions uh, while ensuring sustainability of adequate uh, social protective systems. Ketkä ovat tämän suosien tarkastuksen puolesta vastaan? Tyhjää. Suunnin tarkastus on hy- hylätty. Tämän alkuperäinen kompromissi Q puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi S kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty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 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 320 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alatsikko 5 alkuperäinen teksti. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi X puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 355 puolesta vastaan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 Tarkistus 371 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 372 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Z kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 379 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi AA. Neljässä osassa, viidessä osassa jopa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. kolmasosa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljäs osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viides osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi AC. Täällä on kohta kohta äänestys, jota on pyytänyt ALDE ja, mut, ja myöskin EFDD. Saitteko te sen vai pitääkö se lukea? Saitte ALDE, mutta ette EFDDn pyyntöä. Kumpi näistä nyt on kumpi? Okei, okay, the part, part one. Ensimmäinen osa on Alden, tai ensimmäinen on Alden ja EFDDn pyyntö liittyy siihen, että he haluavat eräänestyksen effe, actively implementing structural reforms, ja sanoi, että social, tämä oli Alden siis. No tämä nyt on hyvin, hyvin, hyvin monimutkaista nyt. Ensimmäinen, oliko sekin Alden? Nyt minä ymmärsin, sanon puheenjohtaja. Tämä tuli ihan viime hetken asia. Ensimmäinen asia, tai ensimmäinen osa on kompromissi ilman sanoja. Tehokkaasti pistetään täytäntöön rakennuudistuksia. Tämä on FDDn pyytö. Tämän toinen äänestys ja kolmas äänestys on liberaalien pyyntö. And social sanat halutaan sieltä pois. Joten ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin ollen pääsemme suoraan kompromissiin AD, joka on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 417 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Hylätty 419 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 427 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 429 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että tämä täytyy tarkistaa. 429 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Yksi puolesta on nyt liikaa äänestämässä. Toivon, että ikinä joutuisi saamaan tätä, mutta äänestys nyt päättyy, hylätty. 354 tarkistus puolesta. Pyydän anteeksi, se on rauhanoto, joten 430 354 raukesi, koska AF hyväksyttiin. Joten seuraavana, että nyt minä tajusin. 430. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 431. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti. Alatsiko kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 442 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 4 ja 9 on vedetty pois, joten 450 puolesta vastaan tyhjää ylätty Kompromissi AI. AI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pitääkö näistä äänestää? Budjetti 7 on seuraava. Voidaanko 7, 8 ja 9 hoitaa samaan syssyyn, eikö? Ja no budjetti seitsemän sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneisesti. Budjettivaliokunnan tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Budjetti 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ympäristövaliokunnan numero 2 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hylättiin. Haluatteko tarkistaa? No, Envi 2 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi numero neljä puolesta vastaan tyhjää. Sama enemmistö kuin äsken hylätty. Envi viitonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi seitsemän puolesta vastaan tyhjää täytyy tarkistaa, koska yksi ryhmä juuri miet, muutti mieltään verrattuna aiempaan. Äänestys alkaa ensi seitsemän. Mitä täällä tapahtuu? Nyt äänestys alkoi. Voitteko painaa uudelleen nappulaa? Teknikolla oli tässä pieniä ongelmia. Kyllä minullakin on ongelmia, mutta ei tällaisia ongelmia. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi kahdeksan. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Taas kerran. Envi yhdeksän sitten puolesta vastaan. Tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan, koska Viimeksi se meni vähän nippanappa envi. Kahdeksan äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 12. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty Envi 14 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Envi 14. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kyllä se hyväksyttiin. Envi 15. Puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Envi 16. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nimi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 18 on hoidettu. Sitten tulee Regi valiokunnan Regi Viitonen. Pitääkö sitä äänestää? Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 23 puolesta vastaan. Ai, pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. Tarkistus 23. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty selkeästi. Hyvä tarkistus tämä oli. Minä tunnen tämän tekijän. Sitten toinen tärkeä tarkistus numero 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä. Hylä, hylätty 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi AN puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi AO kohta kohdalta pyyntö löytyy Altelta ja EFTDltä e taas kerran. Herran pieksut, sanoo puheenjohtaja. Minä luen kaiken ja sitten te tiedätte varmaan itse, mikä on EFTD ja mikä on Alden, koska minä en sitä tiedä. Tämä pyydettiin kotikotäänestystä ensimmäinen osa ilmasanoja. The euro area's current accounting surplus is rising and without the words where member states should step up efforts to implement meaningful structural reform. The second part Toinen osa lukuisten jäsenvaltioiden pitäisi lisätä pyrkimyksiä saada aikaan mielekkäitä rakenneuudistuksia. Toinen osa samalla kuin Euroopan unionin vaihtotaseen ylijäämä kasvaa. Niin tämä toinen katto jo tämän toisen, niin minunkin mielestäni, niin minäkin tämän käsitin. Kiitoksia paljon tästä huomiosta herra Balz. Tämä niin kuin Muppet Showta katsoisi. Etu, etupenkissä on semmoinen vanha käppänä, sanoi puheenjohtaja. Ensimmäinen osa. Ilman siis tätä pitkää versiota puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nämä sanat, jotka luin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Luulen, kaikki muut pyynnöt tulivat katetoiksi. Sitten 4-0 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut. 41 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että tämä täytyy tarkistaa. 48 tarkistus. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 Sitten johdanto-osan viitteet. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Minä näen täältä edestä käsin paremmin kuin te. Uskokaa, hyvät ihmiset. Minä näen enemmistön kanssa samaa mieltä. Sitten voidaanko ottaa johdotonsa viitteet kahdesta yhdeksään yhtenä ryppäänä. Kahdesta yhdeksään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdotonsa viite 10, 11 ja 12 yhdessä paketissa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Ai tämäkin tekninen juttu, ei tarvitse äänestää. Alkuperäinen teksti, kohta 13 sekä 14 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi, tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viite 16, 17 ja 18 saman pakettiin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä, mutta uskon, että se hylättiin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä, että tarkistettiin. Sitten viite, viitteet 19, 20 ja 21 yhtenä ryppäänä. Puol, nämä neljä puol, saman pakettiin puolesta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti 5.23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää Luulen, että se hylättiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 10. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti. Alkuperäinen teksti viite 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25-28 yhtenä ryppäänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 ääntä puolesta 80 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijättärelle. Ja toivon mukaan ensi viikolla on yhtä hyvä tulos täysistunnossa. Edustaja Gulag on pitänyt puheenvuoroa. Floor on one. Haluaisin käyttää puheenvuoron vain yhdestä asiasta. Ei koske tätä äänestystä ollenkaan. Olen erittäin yllättynyt siitä, että tänään Euroopan neuvostossa käsitellään hyvin tärkeää asiaa. Nimittäin sitä, että jäsenvaltio voi lähteä unionista tai millä tavalla jäsenmaa voidaan pitää unionissa. Osa sopimuksesta liittyy Ekonin asioihin ja tekstiin, jossa olimme mukana esittelijänä, mutta tässä valiokunnassa ei ole asiasta edes keskusteltu. Minun mielestäni ei ole mitenkään vakavasti otettavaa, että käsitellään täällä tuntikaupalla en, envien jostakin viitekohdista, mutta tärkeimmistä asioista emme edes keskustele. I hope you have raised this question already at the... Toivon, että otitte tämän asian esille myös koordinaattorin kokouksessa kaksi viikkoa sitten Strasbourg. Do it in front. Halusin kyllä tehdä sen täällä koko komitean edessä. Ei tämä asia koske ainoastaan koordinaattoreita. The preparation of the... Niin, mutta tämän kokouksen valmistelu tehdään toisessa kokouksessa, jota minulla ei ole kunnia johtaa. Odotellaan hetki, kunnes Dijsselbloem saapuu paikalle.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 Toivotan tervetulleeksi Vierun Dijsselbloomin. Hänet kutsutaan tänne säännöllisesti paikalle, että voimme käydä rakenteellista vuoropuhelua eri säännösten perusteella, jota en nyt tässä ryhdy sen kummemmin mainitsemaan. Euroryhmä hyväksyy työohjelmansa puolivuosittain ja siinä määritellään ne pääalueet, joille se päättää keskittää toimintansa. Ja nämä ohjelmat ovat suuntaantavia, ne saattavat muuttua olosuhteiden mukaisesti. Vuonna 2016 ensimmäisen vuosipuoliskolla saimme tietää, että keskitytte talouspolitiikkaan eurovyöhykkeen alueella, talouden mukauttamisohjelmiin ja pankkiunionin euronäkökohtiin. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat teillä esillä, joten on suuri ilo saada teidät tänne paikan päälle. Nämä ovat vanhoja sääntöjä, jotka ovat hyvin tunnettuja. Ja sitten teidän puheenvuoron jälkeen meillä on viiden minuutin kysymys-vastausosioita. Ja pidän tiukasti kiinni aikarajoista, että kaikki saavat mahdollisuuden käyttää puheenvuoroa ja sitten voimme käydä toisen puheenvuorokierroksen vielä myöhemmin. Jos meillä ei riittävästi aikaa, sitten annetaan lisäpuheenvuoroaikoja spontaanien puheenvuorojen merkeissä. Tässä minun kommenttini ja nyt annan puheenvuoron euroryhmän puheenjohtajan Jerun Dijsselbloemille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, oikein hyvää huomenta. Minulla on suuri ilo olla täällä Ekon valiokunnan kokouksessa jälleen kerran. Ensimmäinen puheenvuoro tänään, kuten puheenjohtaja jo sanoi, eh, niin minullahan tässä kaksi istuntoa peräkkäin. Olen ensimmäinen ensimmäisenä tässä kertomassa talouden näkymistä ja siitä, mitä euroryhmä on tehnyt ja myöhemmin toisesta asiasta. Euroopan talous on elpymässä ja menossa oikean suuntaan. Komission 2016 talviennusteen mukaan talouden, talouden kasvu jatkuu kohtuullisella vauhdilla. Kolmatta vuotta talous on elpymässä ja elpyminen on yhä laajempaa jäsenvaltioissa. Osin osakemarkkinoiden myllerys saattaa kyllä osoittaa päinvastaista, mutta euroalue on rakenteellisesti paljon paremmassa asemassa nyt kuin muutamia vuosia sitten. Samanaikaisesti volatiliteetti korostaa epävarmuuden poistamisen merkitystä. Tulemme tekemään tämä niin, että täytäntöön panemme finanssipolitiikan ja talouden ohjelman puitteita vahvaan finanssipolitiikkaa, investointeja, hyvin suunniteltuja rakenneuudistuksia ja varmistamme sen, että pankkisektori pysyy vahvana. Nämä ovat tärkeitä prioriteetteja euroalueena. Alijäämää äh, suhde on laskemassa 6 prosenttia. 2009 oli huippu, nyt on 1,9 odotettavasti tänä vuonna. Myös hallitusten velka on lähtenyt laskusuuntaan monissa maissa. On selvää, että elpyminen hyötyy, väliaikaista hyödystä. Meillä on kuitenkin saatava vauhtia työllisyyttä. Meillä on vielä lii, liikaa työttömyysongelmia euroalueella. Kaiken kaikkiaan on, vä, on vähemmän ala hitaamman kasvun merkkejä. Tämä liittyy ulkopuoliseen tilanteeseen, Kiinan ja nousevien talouksien tilanteeseen. Haluamme, että taloutemme kestää paremmin tulevia koitoksia. Tämä liittyy Euroopan pankkeihin. Pankkiunionin kautta olemme kehittäneet mekanismeja koko euroalueella, jotta saadaan vakautta rahoitussektorille ja jotta voidaan vähentää valtionvelan ja pankkien yhteyttä, pankki pääomaa puskuretaan lisää, että meillä on nyt selkeät yhteiset säännöt pankkien kriisiratkaisua varten rahoitussektorin uudistuksia ja taseiden korjaamista on jatkettava. Pankkiunioni ja edissä ovat tärkeitä. Tarvitaan uskottavaa varajärjestelmää ja ja on myös vähennettävä riskejä ja on saatava aikaan tasavertaiset kilpailuolosuhteet pankeille. Sijoittajan vastuu ja BRRD ovat oikeita askeleita. E, EUn, EU tulee päättävästi toteuttamaan näitä sääntöjä, siitä ei pidä olla epäilyksiä. Sitten euroryhmän viime kuukausien työstä ja tulevaisuudesta. Uusi ulottuvuus otettiin mukaan Euroopan talouden politiikan koordinaation viiden puheenjohtajan kertomuksen jälkeen tämän vuoden suositukset euroalueelle ensimmäistä kertaa annettiin ohjausjakson alussa marraskuussa, merkittävästi aikaisemmin kuin jul, kun maakohtaiset suositukset julkaistiin. Euroalueen suositusten aikainen julkaiseminen mahdollistaa sen, että voimme tehdä paremmin yhteistyötä euroalueen euro ohjausjaksoa koskevien haasteiden kanssa. Suoi suositukset otetaan mukaan eh, CSRn, jotka julkaistaan toukokuussa. Ja minulle tulee olemaan ilo osallistua eh, joulukuussa tähän keskusteluun parlamentin täysistunnossa. Euroryhmä on aina temaattisia keskusteluja laadukkaasta julkaisesta taloudesta ja, ja eläkejärjestelmien kestävyydestä. Nämä ovat seurausta euroalueen suosituksista ja tarkoituksena on tuoda poliittista potkua täytäntöönpanoon uudistuksen osalta ja maasuositusten omistajuuden parantamiseksi. Marraskuussa käytiin perusteellisia keskusteluja äh, jäsenvaltioiden vuonna 2016 talousarviosuunnitelmista, äh, paitsi ohjelmamaiden osalta ja Portugalin osalta aikaisemmat hallitukset eivät olleet antaneet su- su- suunnitelmia vuodeksi 2016 johtuen vaaleista. Euroryhmä oli yhtä mieltä komission arvion kanssa siitä, että monissa jäsenvaltioissa äh, kasvusopimuksen noudattaminen oli vaarassa vuonna 2016 Tämän Tämä vahvistettiin viimeisimmässä ennustuksessa. Nämä jäsenvaltiot ovat luvanneet ryhtyä riittäviin toimiin. Viime viikon kokouksessa meillä oli samankaltainen perusteellinen keskustelu näistä budjettisuunnitelmista koskien Portugalia. Portugalia antoi sen 22. tammikuuta. Olemme komission kanssa yhtä mieltä sitä, että myös Portugali on va- saattaa on vaarassa, että jos noudataan eh, kasvusopimusta, Portugalin viranomaiset ovat vakuuttaneet meillä, että he ovat sitoutuneita valmistelemaan välittömästi lisää toimia, jotka voidaan tätä panna tarvittaessa, jotta voidaan varmistaa, että 2016 talousarvio eh, noudattaa vakaus- ja kasvusopimusta. Sitten kaksi ohjelmamaata, Kypros ja Kreikka. Viime kerran jälkeen täällä Ekonissa viime vuoden marraskuussa eh, niin silloin hän kävi me erikseen keskustelua Kreikasta ja tuon jälkeen on tapahtunut merkittävä edistystä, mutta suuria haasteita on vielä edessä. Kreikan viranomaiset ovat äh, ryhtyneet menestyksekkäästi pankkisektorin äh, uudelleen pääomittamisen ja uudistuksiin, niin äh, yksityisen sektorin osallistuminen oli myös hyvin tervetulletta. Itse asiassa 5,4 miljardia 25 miljardin budjetti budjetista pankkien pääomittamista varten oli lopulta myönnettävä ja tämä on tietenkin hyvä uutinen myös velan kestävyyden kannalta. Tähän mennessä eh, olemme aloittaneet ensimmäisen tarkastelutoimen eh, ja käsitykseni on se, että keskustelut ovat olleet varsin rakentavia. Täytäntöpannettavien uudistusten laatu on suuri huolemme viranomaisten no, olisi nyt kuitenkin saatava isompi vaihe päälle niin, että uudistuksiin päästään, päästään toteuttamisvaiheeseen mahdollisimman pian. Kreikan hallitus on ilmaissut, että se ymmärtää, että tässä on kiire. Olemme yhtä mieltä tästä ja se on tietenkin Kreikan etukin, että ensimmäinen tarkastelu saadaan varmiksi nopeasti. Kuten tiedätte, osa tästä ensimmäisestä tarkastelusta koskien näitä suuria uudistuksia eläkejärjestelmässä, mutta myös monia finanssipoliittisia asioita on tässä käsiteltävä. Sitten yksityistämisen rahasto, sen pitää olla osa tätä ensimmäistä tarkastelua. On vahvistettava se, koska ensimmäinen tarkastelu saadaan päätökseen, niin tämä liittyy laajempiin kysymyksiin koskien valtion uudistamista ja hallinnon Uudistamista, byrokratian vähentämistä ja korruption ja veronkierron vähentämistä. Kaikki nämä ovat tärkeitä ja niistä riippuu kansalaisten luottamus valtion toimintaan ja valtion kykyyn tarjota hyvinvointia kaikille. Olen tietoinen siitä, että jotkut tarpeelliset uudistukset ovat poliittisesti yhteiskunnallisesti vaikeita, mutta on erittäin tärkeää, että täytäntöpanna kaikki sen, mistä sovittiin kesällä 2015. Lopuksi sopeutusohjelma Kyproksen osalta viimeisen 30 vuoden aikana. Kyproksen viranomaiset ovat osoittaneet olevansa sitoutuneita tähän ohjelmaan ja sitä on hallinnoitu erittäin hyvin. Finanssipoliittiset äh, tavoitteet on toteutettu reippaasti ja rakenteelliset uudistusponnistukset ovat edistäneet, samoin, samoin äh, rahoitusmarkkinauudistukset, äh, sitten pääomavalvonta oli merkittävä saavutus vain yhden vuoden jälkeen on syytä muistaa, että Kypros loppujen lopuksi tarvitsee vain noin 2 miljardia, vaikka alun perin puhuttiin 10 miljardista. Kypros on paljon paremmassa tilanteessa kuin kolme vuotta sitten ja on elpynyt paljon nopeammin kuin ennakoitiin. Siksi on ymmärrettävää, että me emme ole saaneet pyyntöjä mistään jatkojärjestelyistä. Olen luottavaisin mielin sen suhteen, että maa pääsee taas omille jaloilleen. Tulemme keskustelemaan euroryhmän eh, kokouksessa maaliskuussa Kyproksen poistamista ohjelmasta. Sitten Kyproksen yhdistämisestä euroryhmä on valmis eh, vastaamaan seurauksiin yhdentymisestä koskien Euroopan rahaunionia. Kiitoksia huomesta. Thank you very much, Mr. Dijsselbloem. Kiitoksia paljon, herra Dijsselbloem. Nyt sitten ryhmien puheenvuorot puolen puolesta puhun minä itse. Yllätys, yllätys. Joskus joudun tässä toimijan puheenjohtajana itselleni, mutta vaihdan nyt äidinkielen, mikä sallitte. Arvoisa herra Däsemon, kiitos tästä alustuksesta. Haluaisin poimia aiheen, jota te lyhyesti sivusitte. Viime viikolla mä kuulin tästä hyvin paljon asiasta, huolestuttavasta sellaisesta, eli portugaliina talousarvoja luonnoksesta. Se esitettiin liian myöhään. Lisäksi Aiemmin tehdyt sopimukset on nyt vesitetty. Portugali on liipsunut niistä. Kysyllä pelkästään verotuksista tai taloudellisista siikosta vaan myöskin siitä, että muitakin ongelmia tähän liittyy. Komissio totesi, että parannuksia on tapahtunut mutta yksityiskohtaisella tasolla, mutta ei riittävästi. 0,6 prosenttia bruttokansantulosta oli aikaisemmin tämä luku, nyt se on 0,1 prosenttia. Kuitenkin komissio katsoi, että tämä asia saa jäädä tällaiseksi. Euroryhmä oli epäilevän suhteen, asian suhteen ja komissio niin ikään. Kysyisinkin, mitä euroryhmä voi tehdä varmistaakseen sen, että se, mitä on sovittu alun perin Portugalin kanssa, että siitä todellakin pitää myöskin kiinni ei pelkästään silloin, kun talousarviota laaditaan, mutta myöskin silloin, kun sitä pistetään täytäntöön. Ja kuinka voidaan välttää, välttää siltä, että maa, joka ei joudu uudelleen vaaraan ja juu, uudelleen joudu turvautumaan tällaiseen pelastusmekanismiin. Vielen Dank, äh, Herr ähm, the budget äh, of Portugal, of course. Kiitoksia kovasti. Budjetin, äh, Portugalin budjetin tiedot tulivat aivan ymmärrettävästä syystä myöhään Ensinnäkin niistä keskusteltiin erittäin intensiivisesti komission kanssa. Ja tuossa vaiheessa käsittääkseni lisätoimenpiteitä otettiin jo käyttöön, koska kuilu sen välillä, missä tilanteen olisi pitänyt olla ja missä se oli, oli aivan liian iso. Eli ilmaisimme huolenaiheemme ja todettiin, että Täytyy tehdä enemmän, jotta voidaan varmistautua siitä, että noudatetaan pakettia. Mutta vielä tärkeämpää on se, että pysytään, saadaan pääsy markkinoille pysymään. Uusi hallitus Portugalissa on ottanut käyttöön lisätoimenpiteitä. Euroryhmässä olemme keskustelleet myös tästä keskustelussamme ja Portugalin kollegamme ilmaisi sitoumuksensa, ei yleisluontoisin termein, niin, että hän olisi sanonut, että noudatamme pakettia, vaan että jo etukäteen on ryhdytty suunnittelemaan lisätoimenpiteitä, joita voidaan ottaa käyttöön sitten tämän vuoden aikana, jos tilanne todella huononisi. Oltiin erittäin huolissaan, varsinkin jos katsotaan viimeistä talven ennustetta Portugalille, on olemassa ihan syyt tälle huolestuneisuudelle. Kuten tiedätte, Portugalilla oma ohjelmansa sen sen että sitä olisi jotenkin erityisesti tuettu, eli budjettikohdissa, niin mikä merkitsee sitä, että se täytyy päästä markkinoille. Portugalin hallitus on kovin tietoinen tästä asiasta käsittääkseni, ja se on ilmaissut vahvan sitoumuksensa tähän sopimukseemme. Palaamme tähän asiaan sitten kevään aikana uusien ennusteiden pohjalta, ei pelkästään Portugalin kohdalla, vaan maaryhmällä, jossa vaarana on se, että ei pysytä näissä oikeissa rajoissa. Ja siihen sitten puututaan seuraavan ennusteen puitteissa, joka ilmeisesti julkaistaan toukokuussa. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron SNT-ryhmän ensimmäisen puhujan, joka on Pervanche Beres. Ole hyvä, Pervanche. Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroryhmän puheenjohtaja, haluaisin kysyä, onko, vois, voisimmeko käydä todellista keskustelua eikä mitä suljettujen ovien käy, takana käytävä. Olen hieman yllättynyt ne koskien euroalueen taloutta. Olisi ehkä hyvä rahoitella markkinoita. Olin hieman ihmeissäni, koska ette maininneet vaikutuksia Euroopan unionin taloudelle, kaiken kaikkiaan erityisesti euroalueelle ja erityisesti Saksan koskien pakolaisten vastaanotosta koituvia kustannuksia. Ehkä siitä olisi, voisitte jotakin sanoa sitten näinä päivinä, riippumatta siitä, miten brittikansanäänestyksessä käy ja miten en, neuvostossa käy, joka tapauksessa euroalueella on pohdittava omaa yhdentymistä. Euroryhmän puheenjohtajana haluaisin esittää teille kysymyksen Olettehan myös yksi viiden puheenjohtajan kertomuksen laatijoista. Millä tavalla te ennakoitte hetkeä, jona Euroopan unioni, erityisesti euroalueen, olisi sanottava, kuinka se aikoo yhdentymistään jatkaa? Aikaisemmin totesit, että jos nyt perustetaan niin pääomamarkkinaunioni, niin kyllä sitten voidaan taata taloudelle hyvät olosuhteet ja ehkäpä euroalueen talousarvio kysymys ei olisi niin vaikea. Minähän en ole yhtä mieltä tästä näkemyksestä ja haluaisin ottaen huomioon nämä eri haasteet, joita euroaluetta, jotka euroaluetta odottavat Iso-Britannian kanssa käyttävien neuvottelujen jälkeen, riippumatta siitä, mikä kansanäänestyksen tulos on. Haluaisin, että te kertoisitte enemmän, mikä teidän käsityksenne on, kuinka ennakoitte tilanteen kehittyvän teidän tehtävässänne. Eh, merci, Madame Beres. Eh, Kiitoksia. Hyvä edustaja Beres. Sanoit, että yllätyitte tästä tämänhetkisen tilanteen esityksestä. Pitäydyin ennen siinä, että minun näkemyksen tämänhetkisestä tilanteesta, sitä ei määrittele viime viikon tai sitä edellisen viikon kuohuntamarkkinoilla. markkinoilla. Minusta tällaista on paljon liikkeellä nyt. Kriisi on edelleen päässämme elävänä Ollaan taas täydessä kriisimuodissa liikkeellä ja minusta meidän täytyisi kyllä nyt tehdä selkeä, rationaalinen analyysi siitä, missä ollaan menossa. Olemme menossa pois kriisistä. Meillä menee suhteellisen hyvin verrattuna moniin muuhun maailman osaan tänä hetkellä. Eurovyöhykkeen kasvu tällä hetkellä on noin samalla tasolla kuin Yhdysvalloissa. Mutta Yhdysvallat näyttää nyt olevan jo huippupistensä ohittanut, kun taas Euroopan, Euroopassa ollaan edelleen nousussa. Mutta ensimmäinen mutta on se, että tietysti tässä on hyvin paljon lieventäviä asianhaaroja. Jos ne poistetaan, niin missä silloin oltaisiin? Kyllä minäkin siitä olen huolestunut. Toinen on se, että no, sitten on uusia ulkoisia riskejä, Käsittelin ne molemmat hyvin lyhyesti, mutta käsittelin kuitenkin alustuksessa. Ja kun arvioin että minusta olemme menossa oikeaan suuntaan. Paljon työtä ollaan tekemässä, vaikeaa työtä, yhteiskunnallisesti vaikeaa työtä, poliittisesti vaikeaa työtä, olemme siirtymässä kriisistä poispäin. Minusta meidän tulisi jatkaa sillä linjalla, että investointeja lisätään Euroopassa. Minusta meidän tulisi jatkaa joidenkin rakenteellisten kysymysten ratkaisemista, joita taloudessa on, hallituksen toimin, valtioiden toiminnassa, markkinoiden toiminnassa ja meidän tulisi edelleen jatkaa pankkiunionin vahvistamista. Ja kun ihmiset sanovat, että no, pankit ovat hirveässä tilassa, niin minä olen kyllä toista mieltä. Pankit ovat paljon paremmassa tilassa. Mutta yksittäisissä pankeissa on edelleen näitä vanhoja kysymyksiä esillä ja joissakin pankeissa on erittäin suuria salkkuja vielä, jotka liittyvät ihan reaalitalouden tilaan. Meidän täytyy vähitellen päästä niistä eroon ja saada pankit toimimaan kunnolla. Yritän olla olematta ylioptimistinen, mutta älkäämme nyt kaikki myöskään ryvetkä tässä kriisissä. Saksan pakolaiskriisi ei se koske muuten pelkästään Saksaa. Toivottavasti kaikki EU-maat pitävät sitä yhteisenä ongelmana. Sen taloudellinen vaikutus, jotkut sanovat, että Saksa ja muut maat joutuvat käyttämään paljon enemmän varoja maahanmuuttajien tilanteeseen saadaan nähdä sitten, mikä sen pitkän aikavälin vaikutelma, vaikutus on, en tiedä siitä. Siitä on erilaisia näkemyksiä. En pysty ennakoimaan sitä, mitä tänään tapahtuu Eurooppa-neuvostossa. Britannian äh, sopimuksen kohdalla joka tapauksessa olen sitä mieltä, että integraatioprosessi ja rahaunioni täytyy jatkua. Siitä tässä viiden puheenjohtajan kertomuksessa on kysymys. Sekä lyhyen aikavälin menettelyt pääomamarkkinaunionit, integraatio, pankkiunioni ja pitkän aikavälin menettelyt, joissa kysymys on myöskin finanssipoliittisesta kapasiteetissa. Mutta sen suhteen tarvitsee kyllä vielä tehdä hyvin paljon työtä. Aina kun puhun siitä ihmisten kanssa, niin kuulen paljon erilaisia ajatuksia. Ja aika vähän ollaan selvillä siitä, millä tavalla se toimii, mistä rahat tulevat, mitä mekanismit ovat, millä, millä tavalla se pyörii, kuka sitä hoitaa ja niin poispäin. Työstäkäämme siis sitä ja saakamme aikaiseksi aivan oikeita ehdotuksia. Nutias Marias. Nutias Marias puhuu nyt ESR-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Herra Dijsselbloem, minä olen puhunut kreikkaa. Nyt on kulunut kuusi vuotta siitä, kun Kreikka joutui muistion kohteeksi. Politiikan epäonnistunut ennen muistion käyttöön ottaminen 2000 ennen Troikan toimia. Tilanne on heikentynyt ja ihmiset ovat joutuneet köyhyysrajan alapuolelle. Ja meillä on puolitoista miljoonaa, 25 prosenttia työttömiä. Nuorisotyöttömyys on valtaisaa. Tämä kolmas muistio tarkoittaa sitä, että Troikka ja euroryhmä haluavat vielä lisää leikkauksia palkkoihin ja eläkkeisiin enemmän verotusta ja enemmän uusia turvatakuita, ja nämä ovat kuitenkin johtaneet valtaisaan vastalauseiden ryöppyyn työläisten ja eläkeläisten piirissä. Suurin osa lainoista, jotka te annoitte ensimmäisen paketin, ensimmäisten kahden paketin yhteydessä, sen sieltä rahat olisi investoitu Kreikan talouteen, rahat menivät takaisin velkojen taskuihin. Jopa SDPn puheenjohtaja edustaja herra Gabriel Saksessa on todennut, että 200 miljardia, jotka annettiin Kreikalle, niistä 145 miljardia valui takaisin luotonantajille velanmaksuun. Järjestämättömät lainat ovat nyt 100 miljardin luokkaa Kreikassa ja yli 500 000 kotitaloutta on nyt vaarassa joutua karkotetuksi kodestaan. Ja Troikka katsoo, että nämä järjestämättömät lainat pitää maksaa takaisin ja takaisin tuoda tämä raha kansallisille markkinoille. Draghi puhui viime viikolla Italian NPL-lainoista ja totesi, että voisi olla erilainen ratkaisukin mahdollinen. Eli että se, omaisuus erät annettaisiin takoiksi italialaiselle pankille, tai pikemminkin EKPlle, korjaa. Herra Dijsselbloem, te olette Euroopan ryhmän puheenjohtaja, ja te olette myöskin Troikan puheenjohtaja. Oletteko samaa mieltä siitä, että järjestämättömät lainat pitäisi antaa EKPlle takuuksi sen sijaan, että rahat annetaan kansainvälisille pankeille tai rahastoille. Tämä tarkoittaa siis, että köyhä Kreikka parkka menettäisi kaiken. Tämä kysymys esitettiin myöskin Rakille. And, and you should put that question to Mr. Ja tämä tulisi esittää kys- kysymyksenä Dragilla. Tämä olisi lyhyt vastauksena, mutta pitkä vastaus. Uskon, että EKP on riippumaton, kun se toteuttaa rahapolitiikkaansa. Olet aivan oikeassa siitä, että tilanne Kreikassa, eikä tämä ole mikään uutuus, laajasti liittyy rahoitussektoriin. Monessa maassa on ollut sama tilanne. Jos nyt katsotaan, mikä on kaiken alkusyy, no on annettu liikaa luottoa, liikaa halpaa rahaa on pumpattu talouteen, eikä sitä ole investoitu tuottavalla tavalla, ja nyt olemme kaikki ylivelkaantuneita. Tämä argumentti, että kaikki Euroopan raha on suunnattu ainoastaan eurooppalaisten pankkien pelastamiseksi, se on kyllä totta, mutta se ei ole relevanttia, koska se on, sillä on korvattu muita lainoja, joita Kreikan yhteiskunnalla on ollut, jotka olivat paljon kalliimpia, ja näin ollen tämän uudelleen rahoitettu hyvin halvoilla eurooppalaisilla lainoilla. Tämä on se, mitä siellä oikeastaan on tapahtunut, ja näin on saatu painettua alas luottojen kustannuksia Kreikalle joten mitään nopeita ratkaisuja tässä ei ole. Kreikalla on paljon rakenteellisia ongelmia, ongelmia hallituksen ja, ja, ja hallinnon, hallinnon toiminnassa ja markkinoiden järjestäytymisessä ja siksi meillä on niin yksityiskohtainen ja laaja ohjelma. Tällä hetkellä kysymys on luottamus. Haluamme, että Kreikassa ihmiset taas lähtisivät investoimaan Kreikkaan, ei ainoastaan pankkeihin, vaan reaalitalouteen. Haluamme, että pankit olisivat avoimia liiketoiminnalle. Siksi on niin tärkeää, että kun tämä uusi ohjelma alkaa, että käsitellään ensin pankkien asiat ja se on nyt tehty. Tästä syystä on niin tärkeää todellakin käsitellä tätä maksukyvyttömyysongelmaa. Jos halutaan kestävä pankkijärjestelmä, niin tarvitaan myös toimivat maksukykyn puitteet ja pankkien on pysyttävä tällaisena, että meillä on todella rahoitus eh, tekemistä, pankit on elvyttäyttävää, mutta luottamus on tässä merkittävä osa. Olen erittäin tyytyväinen näin ollen, että nykyinen Kreikan hallitus tekee hyvin rakentavasti työtä Troikan kanssa ja instituutioiden kanssa eh, niin, että voidaan mennä eteenpäin ja pitää ohjelma raiteillaan kaikkein pahinta olisi, että, jos, että tämä ohjelma jumiutuisi tai suistuisi raiteiltaan. No, Olen aika luottavainen sen suhteen, että entistä tapahtuu, tapahtuu vaikeita asioita vielä edessä. To Cora van Nyvenhuisen. Cora van Nyvenhuisen nimissä, olkaa hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, herra Dijsselbloom. Hienoa, että olette täällä jälleen kerran Euroopan parlamentin kuultavana. Teidän kahdessa eri ominaisuudessa Viime viikkoina on tapahtunut hyvin paljon ja on tullut selväksi, että eurooppalainen pankkisektori on edelleenkin hyvinkin herkässä vaiheessa. Ja Portugalin suhteen on syntynyt huolestuneisuutta sen osalta, kuinka yksityisen sektorin osallistuminen Novopankin osalta on toteutunut ja Italiassa prosenttiosuus, joka liittyy huonoihin lainoihin, on korkeammalla tasolla kuin Afganistanissa esimerkiksi italialaisten roskapankin luominen ja se, että Italian hallitus ei pistä johdonmukaisesti sijoittaa vastuuta täytäntöön, niin saattaa johtaa siihen, että Italian pankit tarvitsevat satoja miljoonia. Ja tämä on huono asia Italian pankkijärjestelmän vakauden kannalta. Mitä Italian valtion obligaatioihin tulee ja pankkien kytköksiin, Tämäkin kaikki saattaa vaarantaa talouden vakauden suuria riskejä. Liittyy muihinkin Etelä-Euroopan maihin. Kai tätä taustaa vasten komissio teki hiljattain ehdotuksen eurooppalaiseksi talletussuojajärjestelmäksi. Oletteko samaa mieltä, että tällainen eurooppalainen järjestelmä ö, saattaisi joskus johtaa varainsiirtounioniin? Entä sitten se, mitä on tapahtunut viime kuukausina? Tarkoittaako tämä sitä, että pitäisi kaikkien ryhtyä pohtimaan sitä, onko, voidaanko, voidaanko ratkaista pankkisektorin ongelmata ja pitäisikö tällainen nykyinen kehitys lopettaa, koska huonojen lainojen määrä pitäisi saada pienentyä ja että pankkien elvytystä varten tarvittaisiin uusia sääntöjä ennen kuin pystymme ottamaan eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän. Tack frau um, Kiitoksia, rouva van Nieuwenhuizen. All issue is about... Tämä koko asia koskee sitä, että saatettaisiin valmiiksi pankkiunioni tai vahvistettaisiin sitä. Tunnustamme kyllä, että tällainen eurooppalainen talletussuojajärjestelmä oli osa tätä. Kysymys kuuluu, koska tämä tulee, miltä se näyttää ja mitä on tehtävä ennen kuin meillä on koko tämä pankkiunioni valmiina Tietyt maat ovat aika kovan ääneen todenneet, että me emme halua tätä, emme tarvitse tätä. Ja toiset sanovat, että emme halua puhua siitä, että vähennetään tiettyjä riskejä, joita meillä on tai meillä ehkä ei ole meidän pankeissamme, kuten eh, esimerkiksi valtion velkakirjojen keskittyminen kansalliseen pankkisektoreihin. Tästä on monia esimerkkejä. Tämä on toki ECOFINin agendalla, joten ehkä oikeastaan odotin tätä kysymystä tässä toisessa istunnossa tänään, mutta voin vastata joka tapauksessa. ECOFin eh, mm, puheenjohtajana pyrimme eh, viemään monempia puolia eteenpäin. Eli toteamme, että meidän on vähennettävää riskien, riskejä ja myös riskejä, eh, riskien jakoa on edistettävä. Kun katsotaan asiasisältöä, niin siinä on järkeä, myös poliittisesti siinä on järkeä. Onnistummeko tässä, niin sitähän en tiedä olen kyllä nähnyt er- ja kuullut erilaisia merkkejä eri pääkaupungeista, mutta se ei vielä riitä. Meidän on ryhdyttävä toimiin. Pankkisektori on nyt mielestäni paljon paremmassa jamassa kuin aikaisemmin. Paljon uudistuksia ja, on, uudelleen järjestelyä tehty ja paljon vaan sääntöjä ja valvontaa lisätty. Tiettyjen yksityisten pankkien kanssa on vielä ongelmia vanhan velan kanssa. Meidän on varoittava, ettei näiden ongelmien ratkaisua lykätä, vaan niihin on puraduttava. Mennään eteenpäin, tehdään pankkisektorista vielä vahvempi. Ja meidän on myös käsiteltävä näitä merkittäviä ongelmia, kuten te niitä kuvailitte. Samaan aikaan on tehtävä työtä sen eteen, että saamme pankkiunionin valmiiksi. Minun käsittääkseni siihen tulee myös mukaan Euroopan talletussuojajärjestelmä miten tämä tarkalleen suunnitellaan ja mitä tarkalleen sopimuksen tulee mukaan ja kuinka se otetaan käyttöön, niin nämähän ovat osa ne neuvotteluja, joita käydään tulevina kuukausina. Thank you very much uh, for the good... Kiitoksia. Kuoreman nimissä Dimitris Papadimoulis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε... Kiitoksia. Petra Dijsselbloem, hyvää huomenta. Mehän keskustelimme näistä asioista eilen parlamentaarisen viikon puitteissa. Kreikan kansalaiset maksavat valtavaa yhteiskunnallista velkaansa, joka on syntynyt huonosta hallinnoista, joka on luonut alijäämiä. Mutta lisäksi olemme joutuneet suuren äh, säästöohjelman kohteeksi, mikä on luonut valtavaa työttömyyttä ja taantumaa. Ilostuneena kuuntelin sitä, mitä sanoitte tänään siitä, että Teidän keskustelunne olivat erittäin rakentavia Kreikan viranomaisten kanssa. Että asiat siirtyvät eteenpäin ja että luottamusta rakennetaan. Viime seuraryhmässä on todettu myös, että se finanssipoliittinen rooli, jota seuraamme, sen tulee olla kasvuista välinen. Meillä on arvioita ja ennusteita, mukaan lukien teidän ja komission. Kreikan talous voi siirtyä kasvun tielle jo tänä kesänä. Ja koska taloutemme liittyy myös suoraan ilmastoon, niin kysymykseni onkin, että milloin te nopeutatte ponnistelujanne niin, että saamme tämän ensimmäisen tarkastuksen? Milloin se voitaisiin saada aikaiseksi? Milloin teknisten ryhmien päälliköt menevät Atenaan tekemään sen työn, joka heille on asetettu? Ja kollegat, jotka työstävät Kreikan tilannetta, teidän olisi hyvä tietää, että ne osapuolet, jotka ovat olleet Kreikan hallituksessa 35 vuoden ajan, ovat luoneet sosiaalijärjestelmän, ja nyt hallituksemme pyrkii uudistamaan tätä järjestelmää niin, että saataisiin aikaiseksi oikeanmukainen sosiaalirahasto. Kysynkin tässä nyt Dijsselbloomilta sitä, että pitäisikö tällainen uudistus saada aikaiseksi? Meidän tulisi ehdottomasti pohtia sitä. Um, thank you very much. Kiitoksia paljon herra Papa Dimoli. Uskon tätä oikeassa, kun te aluksi sanoitte, että monet näistä ongelmista ovat joutuneet huonosta hallinnosta, jota kesti vuosikymmeniä. Tämä on aivan totta. Ja te sanoitte, että te kritisoitte ohjelmaa ja sanoitte, että liian paljon säästötoimia on otettu käyttöön. Ja tämä on vain kaikkien vain huonota tilannetta. Mutta mikä tarkoittaa Kreikan todellisia lukuja, Kreikan talousarvionta ja todellisia lukuja, jotka toivat julki ja vaje oli 15 prosentin luokkaa. Niin tästä tämä ohjelma alkoi. Ihmiset unohtavat, että tuossa tilanteessa silloin oltiin. Tuossa tilanteessa Kreikka oli silloin, kun oikeat paikassa tekevät luvut julkaistiin. Kyse on pitkän aikavälin ohjelmasta, jolla halutaan vakauttaa talousarviota, maan taloutta. Niin kaikkien täytyy päästä tähän juuri vakaiseen finanssipoliittiseen tilanteeseen. Kuten sanoitte, tällä hetkellä on tärkeää saada aikaan lisää luottamusta Kreikan ja eurooppalaisten kumppaneiden välillä. Ja Kreikan sisällä täytyy saada luottamus palautettua sen talouteen ja hallitukseen. Kysymykseni kuului, milloin uudelleen tarkastelu suoritetaan? Uskon, että kaikki etujen mukaista on suorittaa tämä mahdollisimman nopeasti. Kreikan hallituksen osalta voin todeta, että he ovat tehneet melkoisen hyvän ehdotuksen eläkeuudistukseksi mutta edelleenkin on avoinna merkittäviä kysymyksiä, jotka liittyvät finanssipoliittisiin aukkoihin tulevina vuosina. Pitkän aikavälin ehdotus tämän toistaiseksi minun arvioni on kestävällä pohjalla, mutta että kestävyys toteutuu lyhyellä aikavälillä tai on vielä näitä finanssipoliittisia aukkoja. Asioita täytyy voida kalibroida lisää lukuja ja tietoja täytyy vielä toimittaa ennen kuin tuo aukko voidaan tilkitä. Tämä on se työ, jota tällä hetkellä tehdään. En tiedä, milloin tämä toteutuu käytännössä. Toivon todella, ja kaikki ne mukaista on, että tämä hoidetaan mahdollisimman nopeasti, niin nopeasti kuin vain suinkin. Thank you very much for... Kiitoksia. Vireen nimessä puheenvuoronsa Philip Lambert. Welcome, uh, Mr. Dessel. Kiitoksia, tervetuloa tänne puheenjohtaja Dasselbrum. Euroryhmässä on näköjään alettu puhumaan siitä, että lisätään avoimuutta. Olen tästä tyytyväinen, olemme pitkään sitä pyytäneet. Olet sitoudutteko siihen, että euroryhmän kokousten pöytäkirjat julkaistaan? Voisitteko olla vähän konkreettisempi sen suhteen, mitä voitte tehdä? Olette olleet aika tiukka pankeille ja rahoitusjärjestelmällä. Olen aika yhtä mieltä Pervansin kanssa, että olisi vähän varovaisemmin tässä edettävä. Jotkut Euroopan pankkeista ovat hyvin paljon sitoutuneita rahoitusmarkkinoilla ja näemme, että derivät eh, johdannaissalkuissa on eh, ongelmia ja altistumista merkittäville rahoitusinstituutioille koskien kaikkia näitä instituutioita. että sillä, siltä, että markkinat eivät näe näitä riskejä samalla tavalla kuin te. Mainitsitte myös eläkejärjestelmät tähän liittyvät toisen pilarin eläkkeet, joista teidän maan pitää, jos stressisen skenaario ei ole kovin paha, niin puhutaan jo aikamoista riskeistä. Minusta tämä on merkittävä systeeminen riski. Toisen pilarin eläkkeet järjestelmän pankit voisivat ähm, paikata kuin silloin, kun stressitilanne muuttuu. Mitä tästä ajattelet? Ähm, Kiitoksia edustaja Lambert. Ensinnäkin euroryhmän avoimuudesta olemme olleet sitä mieltä, että ennen kokousta me julkaisemme jo tuollaisen esityslista luonnoksen, joka tarjoaa paljon enemmän tietoa kuin mitä ennen on tarjottu. Toiseksi julkaisemme tällaisen yhteenvetokirjeen, eli se ei ikään kuin ole pöytäkirja, josta voi lukea kuka sanoi mitä, mutta se on yhteenveto, josta käy ilmi se, minkä tyyppistä keskustelua on käyty ja minkälaisiin päätelmiin on päästy. Näin siis asia hoidetaan. Pyrimme myös esittämään mahdollisimman nopeasti näitä asiakirjojamme julkisuuteen. Ne eivät useinkaan ole kuitenkaan meidän ikään kuin omaisuuttamme, vaan ne tulevat muilta toimielimiltä ja niillä on taas omat sääntönsä sen suhteen, milloin jokaisen asiakirjan saa julkaista. Palaamme tähän myös yksityiskohtaisemmin sitten työryhmässä. Siellä katsotaan, minkälaisia asiakirjoja voidaan julkistaa. Minun tavoitteenani on se, että mahdollisimman moni asiakirja mahdollisimman nopeasti julkaistaan, jotta saadaan suuren yleisön tuki taakse ja täytetään myöskin avoimuusvaatimukset. Sen jälkeen sitten tämä epäluottamussuhde pankkeihin sanot, että markkinat eivät ole samaa mieltä. Olen yllättynyt siitä, että vihreät nyt ovat samaa mieltä markkinoiden kanssa. No minä en. Minä en useinkaan ole samaa mieltä. Itse asiassa markkinat eivät ole keskenäkään samaa mieltä. Joten markkinoista ja pankkiosakkeista voidaan viime viikkojen aikana. Sanon vain se, että volatiliteettia on ollut valtavat määrät kaikkialla, ei pelkästään Euroopassa. Mitkä ovat teidän näkemyksensä mm, niihin liittyvien riskien suhteen? No minun mielestäni me olemme tehneet paljon työtä tässä suhteessa. Pankkimme ovat paremmassa tilanteessa. Pääomavaatimukset ja säännökset ovat tiuk- tiukempia ja olemme tässä suhteessa paljon korkeammalla tasolla. Eli kaikki tämä on hyvä kehityssuunta. Onko pakilla vielä ongelmia? On niin kauan kuin reaalitalous ei todellakaan, ei ole todella lähtenyt lentoon niin voimakkaasti kuin haluaisimme, niin tässä on vielä tehtävä. Toinen kysymys on siinä, että uusien BRD-sääntöjen täytäntöönpano johtaa mukautumiseen, mikä johtaa taas puolestaan siihen, että, että jotkut sijoittajat ovat huomioineet, että tämä tilanne on muuttunut. Se on nimenomaan tämän pääomavälineen tavoite. Eivätkö siis ihmiset ole lukeneet sopimuksia, missä ovat olleet. Minua kuitenkin huolestuttaa vähittäisasiakkaat, joita nyt voidaan käsitellä. Ja jos ei, ole, eivät ole saaneet riittävää tietoa, niin se on tietysti todella, todella huolenaihe. Heidän olisi pitänyt tiedottaa niistä riskeistä, jotka liittyvät näihin välineisiin. Mutta se on siis historian perintöä rakenteellisesti nyt olemme paljon paremmassa tilanteessa kuin ennen. Ja nyt täytyy sitten käsitellä niitä asioita, jotka ovat jäljellä. Systeemiset riskit eläkerahastoissa. Keskityitte tässä ilmeisesti alankomaiden eläkerahastoihin vai? Myöpan analyysi osoittaa, että tässä on ollut suuria eroja. Ja siihen kiinnitettiin huomiota siihen, että Alankomaiden eläkerahastot, jotka ovat valtavan isoja, kuten tiedätte, Niitä kritisoitiin jos ne taas liittyy siihen, että pitkän aikavälin sitoumukset, joita täytyy tarjota ja rahoittaa hyvin nopeasti, äh, saavat vaikutteita korkotasosta, ja tämä hetkinen taso on hyvin matala. Mutta meillä on valtava haaste tässä äh, vakuutusyhtiöille, eläkerahastoille, kuten myös muuten monien pankkien liiketoiminnalle. Kiitoksia sitten EFDD Marko Valli, olkaa hyvä. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Olette täällä euroryhmän ja ECOFINin johtajana myös Hollannin ministerinä. Tällainen eh, vähän niin kuin eh, alku, tai esimerkki siitä, mikä voisi olla tällainen eurooppalainen talousasioiden superministeri, niin kuin viiden puheenjohtajan kertomuksessakin on. Euroopan pankkijärjestelmän kannalta Basel-sopimusten sopimuksessa käsitellä näitä valtionvelkoja, ovatko ne riskivapaita vai ei. Sitten tehtävistä ne käsittelettekö valtion velkaa vakavaraisuuden kannalta, vai onko tällä suora lähestymistapa, kuten tiedätte, euroalueella meillä on eri luokituksia, eli riskipainotukset ovat erilaisia. Tämä voisi olla varsinainen atomipommi siinä vaiheessa, kun nämä vel, riskaapelimet velkakirjat otettaisiin mukaan. Nehän Etelä-Euroopassa on riskit suurempia kuin pohjoisessa. Onko teille tähän jotakin ajatuksia sitten tästä politiikan tarko- tarkastelusta, koskeeko tämä näitä riskejä, niitä korkeariskisempiä ja kolmannen tason velkakirjaa ainoastaan sitten Välimeren maista ja Kreikasta on puhuttu palkkojen laskemisesta ja yksityistämisrahastoista. Meillä on kuitenkin jota ei voida devalvoida. Tästä tuntee epätasapainoa, kilpailukykyongelmia. Hollannilla on suuri ylijäämä, myös Saksalla. Ottaen huomioon, että Hollannissa on myös näitä kilpailua vääristäviä veropäätöksiä, joista me kiinnitetään huomioon. Onko oikeudenmukaista osoittaa sormella näitä maita tuolla Välimeren alueella, että ne eivät pidä kiinni sopimuksesta. Kuitenkin on niin, että Hollanti ja Saksa ovat niitä, jotka eivät pidä säännöstä kiinni. Right. Uh, thank you very much, Mr. Valli. Kiitoksia paljon, edustaja Valli. Te puhuitte pankkien riskeistä ja suhtautumisesta niihin ja myöskin äh, valtion joukkovelkakirjalainoista. Ja mikäli löydetään yhteinen sävel sen osalta, kuinka näitä riskejä käsitellään, niin minun tässä pitäisi omaksua vaiheittainen lähestymistapa. Ei voida pank- vaatia pankkeja, jotka ovat äh, jäsentyneet tietyllä tavalla ja niiden tase on rakentunut tietyllä tavalla. Ei niitä voida ja välittömästi lyhyellä aikavälillä vaatimaan suuria muutoksia. En puhu tästä nyt tarkemmin, koska keskustelu tästä vasta nyt on aloitettu, joten hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä. Mutta koko pankkiunioni on asia, jossa on tietty siirtymäkausi myöskin pankkien kriisinratkaisurahaston osalta 2024. Tämä täysimittaisesti toimii, joten tulevat vuodet täytyy käyttää hyväksi, että voidaan pikkuhiljaa hoitaa epätasepainotiloja ja muita ongelmia kuntoon ja samanaikaisesti askel askeleelta täytyy ottaa käyttöön yhteinen takujärjestelmä talletuksille. Tämä on sellainen tie eteenpäin, jolla minä haluaisin yrittää kulkea. Te sanotte, että meillä on hyökäntiettiä maita vastaan. Ei minä uskoakseni näin ole tehnyt. Uskon, että meidän täytyy, kaikkien täytyy puuttua makrotalouden epätasapainotiloihin ja riskeihin, jotka ovat eri maissa eri näköisiä. Joissakin maissa on korkeita ylijäämiä. Niin täytyy puuttua. Minun maassani ylijäämä tulee laskemaan. Tämä liittyy hyvin pitkälti la- laajaan suureen eläkejärjestelmään. Meillä on suuri eläkerahasto, kuten olen maininnut. Ne ovat investoineet hyvin paljon Alankomaiden ulkopuolelle ja Euroopan ulkopuolelle. Ne pitäisi saada investoimaan enemmän Eurooppaan ja varsinkin Alankomaihin. Toivon mukaan tässä onnistutaan ainakin jossakin määrin mutta on myös muitakin syitä, miksi ylijäämät ovat tällä hetkellä korkealla tasolla. Uskon, että kun alakomaiden väestö ikääntyy 10-20 vuoden aikana, ylijäämä tulee laskemaan. Meillä ei paljonkaan finanssipoliittista liikkumavaraa alkomaissa. Me noudatamme sopimuksen sääntöjä. Hyvin harvalla maata on ylijäämää finanssipoliittisella puolella. Jotkut joutuvat investoimaan esimerkiksi infrastruktuureihin – merkittävästi. Ja kun vierailen maissa, aina kannatan juuri infrastruktuuriinvestointeja ja kannustan niihin. Kyse on siitä, että hyökkäisin maita vastaan. Kyse on siitä, että kannustan maita pikemminkin ottamaan vastuunsa ja hoitamaan kuntoon makrotalouden ongelmat, joita niillä on. Mikäli sallitte, vielä viimeinen huomio, joka liittyy verotukseen. Olen varma, että tämä liittyy tähän ECOFIN-keskusteluun ja ECOFin neuvoston puheenjohtajana voin todeta, että meillä on veropaketti pöydällä. Ja ECOFin neuvoston puheenjohtajana tulen viemään tätä niin voimakkaasti eteenpäin kuin vain mahdollista. Ja niin ikään, koska uskon, että ainoa tapa päästä eteenpäin, koska paljon verokilpailua on ja alankomaat ovat olleet osana tässä, mukana tässä verokilpailussa, verokilpailun lopettamiseksi ja sen vähentämiseksi tarvitaan kansainvälisiä normeja. Nyt meillä on tilaisuus hoitaa tämä kuntoon ja saada todellinen uusi alku kansainvälisten normien saralla toteutumaan. INF Gerolf. Gerolf Annemans INF e nimissä. Yes, Siri. Uh, thank you, Kiitoksia, pääjohtaja Blum. viimeisen puheenvuoron hyöty on se, että saa paremman näkökulman siihen, mitä vielä ei ole sanottu. Ja kukaan ei ole maininnut vielä Deutsche Bankia täällä. Ja ajattelin, että hiukan vielä kertoisitte meille tästä tilanteesta, mutta hyvin hitaasti olette tässä siirtynyt puhumaan erilaisista guruista ja se on ikään kuin tällainen hidas itsemurha. Itsekin totesitte sen, mitä euroryhmä 11. helmikuuta totesi Taloudellinen elpyminen jatkuu eurovyöhykkeellä ja sen odotetaan yhä vahvistuvan. Se on paljon paremmassa asemassa kuin muutama vuosi sitten. Sama koskee myös eurooppalaisia pankkeja. Useat globaalit riskit tulevat eurovuoken ulkopuolelta. Tällaista uskonnollista hurmiota voi tietysti jatkaa. Ja Euroopan komission näkemykset helmikuulta eivät suinkaan sano, että tätä voitaisiin todeta. Siellä sanotaan suoraan, että muualla maailmassa taas kasvu on suurempi kuin meillä. Päätä Draghi tänään, tällä viikolla otti sen esille ja tunnusti, että 60 miljardia euroa kuukausittain saada vähemmän tuloja sisään. Ja että se ei ole riittävä, jos haluamme nähdä talouskasvua keskustelut, jotka kohdistuvat Deutsche Bankiin, niin siinä nähdään selkeästi, että stressikokeet eivät ole, ollut, eivät ole olleet riittäviä ja että useissa kreikkalaisissa suurpankeissa pelätään sitä, että tällaista finanssipoliittista vakautta ei saavuteta. Ja Deutsche Bankin tilannetta ei ole juurikaan kommentoitu. Haluaisin vain pyytää, että voisitteko hieman maltillisimmin ottaa kantaa tulevaisuudessa sen sijaan, että täällä vain huiputtaisitte ihmisiä. Vaara on todellakin eurovyöhykkeen sisällä sen rakentamisen ja siitä, mm, niistä virheistä, joita sen rakentamisessa on tehty. Ihan turhaa on kuvitella täällä, etteikö näitä virheitä meidän, meillä juuri olisi. Um, my impression is that you are... Kiitoksia, vain minun vaikutelmani on sen, että olette pettyneitä siitä, että tilanne paranee euroalueelle ja miksi näin on. Tämähän on oikea kysymys. Tämähän on se todellinen kysymys. Kyllä uskon, että meillä on vielä aika lailla ongelmia, mutta ne ovat erilaisia maasta riippuen. Toiset maat ovat palanneet kasvun tielle. Yli 5 prosenttia Irlannissa, 3,5 Espanjassa. Keskimäärin ne ollaan lähellä 2 prosenttia. Alijäämät ovat vähentyneet. Jotkut sanovat, että liian hitaasti, toiset sanovat liian nopeasti. No sitten varmaankin ollaan päästy eteenpäin jär, järkevään asteittaisen tahtiin, niin kaikki maat ovat palanneet kasvun tiellä, paitsi Kreikka, ja toivon, että myöhemmin tänä vuonna myös Kreikka saadaan kasvamaan. Kasvuasteet ovat myös kas, nousemassa, mutta on olemassa paljon riskejä. Jotkut ovat euroalueen sisä, sisällä, ei kaikki ole Eh, hienosti tietenkään, mutta suurimmat riskit tulevat euroalueen ulkopuolelta. Ette ehkä poliittista syystä pidä tästä, koska haluatte tuoda esille erilaisen poitin, ette ehkä pidä eurosta tai euroalueesta ollenkaan, en ole aivan varma. Mutta sanokaa se sitten suoraan, olkaa rehellisiä, että te ette halua tätä nykyistä valuuttaunionia. Aivan niin. Minä en suolanne, että näitä numeroita, jotka pöydällä on. Minä vaan korostan niitä. Further remark, you have still a minute. Onko vielä lisää huomiota? Teillä on vielä minuuttia aikaa. That Mr. Dijsselbloem... Tosiaan vain, että Dijsselbloem edelleenkin jatkaa sitä samaa kuin ennenkin. Minä haluaisin, että hän lopettaa tällaisen. Hänen pitäisi lakata hämäämästä, huijamasta euro vyöhykkeen ihmisiä. Okei. Okay. No tämä ei ollut kysymys. Enä. Tästä voimme olla yhtä mieltä. Sitten EPP, edustaja Paunova. Thank you, Chair. Your pres- Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. En ajatellut, että olette täällä tällaisena guruna, vaan ajattelin, että teidän vastauksenne ovat olleet aika täydellisiä ja rehellisiä meille. Se, mitä oletetaankin kun silloin, kun ihmisiä kutsutaan tänne kuulemiseen. Ja näin minusta olette onnistunut vastaamaan näihin pääkysymyksiin, joita itse asiassa ne teille esittää, jotka liittyvät pankkiunioniin ja sen kolme, kolmanteen pilariin ja edikseen. Kuten tiedätte, meillä tällä viikolla oli myöskin vuosikertomus pankkiunionissa, jossa selkeästi sanottiin, että meidän tulisi saman arvoisen tilan asettaa tämä riskinjako ja riskinvähennysmekanismi, kuten tänään totesittekin. Näin ollen Haluaisin esittää yleisluontoisemman kysymyksen, ja jos tässä kohdin yrittäisitte olla tarkempi, niin tähän mennessä talous on nimenomaan pitänyt meidät yhdessä Euroopan unionissa. Mitkä ovat siis eurovyöhykkeen talouden näkymät seuraavien kuukausien ajan? Ja voimmeko luottaa siihen, että tämä taloudellinen vahvuus on vakaa Euroopan unionin pohjassa lähitulevaisuudessa ja konkreettisemmin sanoen, Mitkä teidän mielestänne ovat kaikkein merkittävimmät haasteet talouskehityksessä tulevaisuudessa? Um, I think that if we can make... Uskon, että mikäli me voimme ylläpitää finanssipoliittista vakautusprosessia, joka ei ole niin nopeasti toteutunut kuin jotkut olisivat toivoneet, että konsolidointi Vakauttaminen voi lisätä investointeja julkisella sektorilla, mikä mahdollista, mutta ainakin yksityisellä sektorilla. Siinä suhteen voi hyvin paljon työtä esimerkiksi päämarkkinoiden suhteen. Me täytyy vahvistaa pankkien toimia ja ratkoa edelleenkin siellä olevia avoin olevia kysymyksiä ja jatkaa työtä myöskin Kreikan osalta. Euroopassa on ikääntymisongelma. Euroopassa tuottavuus kasvaa edelleenkin hyvin hitaasti. Ikääntymiselle emme voi mitään mutta tuottavuutta täytyy lisätä. Nämä pitkän aikavälin haasteita, joita Euroopan on edessään. Tästä syystä jatkuvasti sanota kyse ei ole pelkästään siitä, että käytetään enemmän rahaa. Tietysti kaikki haluaisivat käyttää lisää rahaa, mikäli liikkumavaraa vain olisi, mutta kyse on myöskin julkisen talouden parien käytön laadusta. Jotkut ovat kriisistä huolimatta onnistuneet pitämään yllä tutkimus- ja tuotekehitys- ja koulutusbudjettia, mutta joissakin maissa tämä ei ole onnistunut. Pitkän aikavälin tavoitteiden kannalta on tärkeitä asioita. Investointien laadun parantamisen, kun koulutuksesta, tutkimuksesta ja kehityksestä, ovat äärimmäisen tärkeitä tulevan kasvun kannalta. Ja mikä potentiaalinen kasvu Euroopassa on. Tämä on tärkeä kysymys. Hyvin paljon työtä täytyy siis vielä tehdä, mutta pikkuhiljaa on myös oikeaan suuntaan. Onko teillä vielä lisäkysymys? Ei. Hyvä. Ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, joka tulee SND-ryhmästä, eli Niina Gillille, joudun valitettavasti lähtemään, mutta Peter Simon toimii puheenjohtajana. Niina, saa täydellinen puheenvuoro, hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, olen täällä siis. Tervetuloa. Näin alkuun haluaisin kiittää teitä kirjeestä, jonka sain eilen. Siinä vakuuteltiin uudelleen sitä, että rahamarkkinarahastot ovat Alankomainen puheenjohtajakaudella etusijalla. Ja totesitte tuossa kirjeessänne, että olette sitoutunut menemään eteenpäin näin paljon neuvostossa. En usko, että ongelmat ovat pääsemättömiä, koska olisimme parlamentissa päässeet myös asiasta sopimukseen. Haluan vielä korostaa sitä, miksi ne ovat tärkeitä ja miksi on tärkeää mennä eteenpäin. toimiala on tärkeä ja siihen systeemiset riskit vaikuttavat voimakkaasti. Niin täytyy pureutua huolella Euroopassa, koska meillä on kansainvälisiä velvoitteita, joita täytyy noudattaa. Minulle ja tälle valiokunnalle on ehdottoman tärkeää, että meidän olisimme siirtyneet tässä suhteessa eteenpäin. Me tarvitsemme kuitenkin todellista poliittista tahtoa ja puheenjohtaja Dijsselbloem, voitte luottaa tähän valiokuntaan siinä suhteessa, että haluammekin viedä tätä asioita eteenpäin. Toivottavasti voimme päästä niiden erimielisyyksien yli, jota neuvostossa on, joten jään odottelemaan todellista edistystä tässä suhteessa. Esitän kysymyksen euroryhmän puheenjohtajana. Olette todenneet, että olette vaiheittaisen uudistuksen kannalla. Näinhän tehtäisiinkin ihan tavallisina aikoina, mutta nyt ei ole mikään tavallinen olosuhde käsillä, vaan erittäin haastavat olosuhteet Euroopassa. Tämä ei ole pelkästään yhdistyneen kuningaskunnan asia. Minähän olen sieltä kotoisin. Meidän taloutemme on erittäin läheisessä yhteistyössä euroalueeseen. On tärkeää, että menemme eteenpäin ja löydetään vaihtoehtoisia ratkaisuja, mutta myös maahanmuuttokriisi. Ja kun puhun ihmisten kanssa, ihan tavallisten kansalaisten kanssa, niin kansalaiset odottavat kyllä todella tuloksia. He sanovat, että tämä on nyt jatkunut jo vuosia, nämä rahoitusongelmat Euroopassa ja, ja meidän täytyy päästä eteenpäin. Kansalaiset siis olettavat meidän ja teidän kantavan vastuunne ja löytävän ratkaisuja. Vaarana on se, että tässä saatetaan nyt sitten kaatua euroskeptikoiden syliin ja he pystyvät sitten hyödyntämään tätä tilannetta. Siitä syystä minusta meidän täytyy nopeuttaa toimintaa ja toivottavasti teidän puheenjohtajavaltionne toiminta voi esittää selkeän suunnitelman uudistukseksi, joka sitten voidaan täytäntöönpanna seuraavien puheenjohtajakausien aikana. Kiitos. Um, Kiitoksia edustaja Jill. Rahamarkkinarahastoista teen parhaani. Siinä kaikki mitä voin sanoa. Ja teidän kanssanne ei se varmaan mitenkään mahdotonta ole. Todella toivon, että tulevina kuukausina neuvoston puolella päästään eteenpäin. Joskus parlamentti on se, joka jumittaa, mutta tällä kertaa jumitus on meidän puolemmallamme ja toivon, että löydämme ratkaisun ja voin palata tänne kanta kainalossa, joten todella teen tässä työtä ja kiitän tuestanne. On totta, että kiire parantaa toimiamme, mainitsitte suuret haasteemme mutta jos nyt väärin käyttäisin tätä kysymystä niin ja sanoisin, että ensinnäkin iso britannissa on joskus sellainen tunnelma, että se miten he näkevät EUn on hyvin erilainen kuin miten kaikki muut näkevät EUn. Ja en usko, että tämä pitää paikkansa. Uskon, että kaikki haluamme parempaa yhteistyötä, kaikki haluamme tuloksia. Meillä kaikilla on pakolaisongelmia. Ei tässä ole kyseessä ainoastaan tämä maankamara ja myös ja, ja Iso-Britannia, meillä on aivan yhtä paljon eh, näitä ongelmia kuin Iso-Britannialla. Kyllä meillä on mahdollisuuksia päästä eteenpäin yhdessä. Se olisi minun viestini tänään yhdistyneelle kuningaskunnalle, kuten tiedätte, tänään on tärkeä päivä. Meillä on paljon työtä tehtävänä toki, Iso-Britannialla on vahva rahoitussektori ja näin ollen on hyvä, että ovat mukana, kun pyrimme eteenpäin kaiken kaikkien rahoitusmarkkinoilla, niitä voimme tehdä sitä yhdessä. Minä vien tätä eteenpäin niin paljon kuin voin. Euroryhmä ja ECOFIN työskentelevät vähän eri asioiden kanssa nyt. Meidän on edettävä askel, askeleella ja silloin tarkoitan sitä, että puhutaan tulevasta e- emun ohjauksesta hallinnosta. Joskus, joskus, joskus on otettu isoja askeleita ja joskus olemme luoneet riskejä, kun olemme ottaneet isoja askeleita. Siksi sanon, että meidän on syvennettävä yhteistyötä rahaliitossa, mutta meidän on suunniteltava sen hyvin, eikä, enkä halua, että käy niin, että kymmenen vuotta myöhemmin katson, että miksi ihmiset emme näin. Next on the list, George. Seuraavana Georgios Kirtsos kansanpuolen nimissä. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia. Toivon, että herran Täisilpuun puhutte hieman yksityiskohtaisemmin neuvotteluista Kreikan hallituksen kanssa. Te sanoitte, että kreikkaisia pitää saada omaksumaan tämä tai ottamaan tämä ohjelma omakseen, mutta jotta tämä onnistuisi, meidän täytyy ensinnäkin selittää Kreikan kansalaisille, mistä on kyse. Voisitteko nyt selittää, mitä tulee tapahtumaan eläkeuudistuksen osalta? Olemme kuulleet IMFn edustajilta ja Kreikan keskuspankin puheenjohtajalta lausumia, joiden mukaan pitäisi vähentää näitä pääasiassa eläkkeitä. Kreikan hallitus puolestaan sanoo, että eläkkeitä ei tulla leikkaamaan, joten mitä käytännössä tulee tapahtumaan tämän asian suhteen? Te mainitsitte sitten finanssipoliittiset kysymykset. Mitä eroa on Kreikan hallituksen ja eurooppalaisten instituutioiden välillä, tai IMFn osalta näkemyksistä on teitä näkemyseroja on yksityistämisrahaston osalta. Voisitteko kertoa tästä tarkemmin? Entä sitten valtiolliset uudistukset? Ne ovat erittäin kunnianhimoisia ajatusten tasolla, koska en usko, että Kreikan, Kreikassa meidän minkälaista valtiollista uudistusta Mutta voisitteko joka tapauksessa pyrkiä puhumaan täsmällisemmin, koska me haluamme viestittää, kertoa kaikista näistä asioista eteenpäin. Mitä näkemyseroja on ja mitä kompromissamallisesti tehdään? Kreikan kansalaisten kannalta ne ovat nähdäkseni erittäin tärkeitä kysymyksiä. Um, thank you, Mr. Kiitoksia. Edustaja Kyrtsos, minulle on aika vaikeaa olla nyt täsmällisempi. Yleisesti ottaen voin sanoa, että Tämä ehdotus, jossa kaavaillaan kestävää eläkejärjestelmää, siinä on kysymys myös järjestelmän rahoituksesta kestävyydestä. Sen on maksettava itse itsensä pitkällä aikavälillä ja kuten tiedätte tähän asti, vuotuisilla budjeteilla on pitänyt laajasti rahoittaa eläkerahastoa ja eläkejärjestelmää. Tämähän on suuri taakka talousarviolle Tietenkin on vaikea päästä näihin tuloksiin, olette aivan oikeassa, että tärkeä kysymys nyt koskee sitä, kuinka paljon tästä taakasta pitäisi sysätä nykyisille eläkeläisille. Ja tämä tulee olemaan ongelma, joka on vaikea kaikissa maissamme suoraan sanottuna. Onko tähän sitten vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla voidaan paikata finanssipoliittiset reijät, niin no, Toki voidaan verotusta kiristää, mutta se vaikeuttaa elvytystä, jos tehdään leikkauksia, niin mistä leikataan? Tämän täsmällisempi en nyt voi olla. Ateenassa on kyllä todella nyt työt kesken. Tässä kaikki, mitä voin tässä vaiheessa sanoa. Sitten vielä asioiden järjestyksestä. Siitä on esitetty paljon kysymyksiä, missä vaiheessa päästään velan kestävyyteen. Tässähän on looginen järjestys, mutta me tarvitsemme sopimuksen, finanssipoliittisesta tiestä. Tämä liittyy tiukasti uuteen eläkejärjestelmään. Kunhan tämä on valmis, niin sitten voimme laskea, mikä tulevina, miltä velkataso tulevina vuosina näyttää. Se paljon liittyy eläkejärjestelmään ja finanssipoliittiseen vakauteen. Kuten tiedätte, meidän lähestymistapamme on sellainen, että meillä on kestävä vuotuinen velkapalvelu. IMFkin hyväksyy tämän lähestymistavan, niin kun katsotaan, miten velanmaksu vuosittain Kreikalla näyttää, niin täällähän on tällaisia huippuja, jotka tulevat olemaan hyvin vaikeita. Siinä vaiheessa, kun meillä on finanssipoliittisella puolella ja eläkkeessä sopimus, sitten voimme puuttua tähän velan kestävyyteen ja meidän on löydettävä poliittinen sopimus koskien näitä näitä huippuja tässä vuotuisessa velkataakassa. Tämä on järjestys, missä etenemme ja toivomme, että tämä hoituu mahdollisimman pian. Vielen Dank. Nächster auf der Liste. Kiitoksia. Seuraava seuraavana SNT-ryhmän nimessä Udo Bulman. Kiitoksia paljon. Puheenjohtaja Daisel Blom. En varmastikaan ole ainoa kollegoiden joukossa, joka viime päivinä on ollut hankassa asemassa, kun te kummassakin ominaisuudessanne toteatte, että Tämä sama meno jatkuu. Rova Gill ja myöskin Rova Beres puhuivat samasta asiasta tilanteesta Euroopan ulkorajoilla ja humanitaarisesta katastrofista lähialueillamme ja myöskin yhteiskunnassamme on ehdotettu täysin epäinhimillisiä ratkaisuja ongelmaan. Ja minä näen tämän suurena riskinä, hyvinkin suurena riskinä. Me kaikki katsomme, että Meillä on suuria riskejä myöskin instituutiona ja myöskin kaikkien suurimmat riskit eh, kohdistuvat tietystikin itse näihin ihmisiin. Sitten teidän roolinne. Meidän kykymme tai kyvyttömyytemme löytää humanitaarisia inhimillisiä ratkaisuja ilman, että tämä vaikuttaa euron vakauteen, on ongelmallista. Saksan talousministeri suuressa Saksassa lehdessä pari päivää sitten totesi, että tämä haaste voidaan ottaa vastaan tai hoitaa, mikäli vain me yhteistä finanssipolitiikkaa. Vasta sitten me pystymme tämän ongelman hoitamaan. Voisin mielelläni kuulla, mitä mieltä euroryhmän puheenjohtaja on tästä asiasta. Oletteko samaa mieltä? Keskustellaanko tästä edes euroryhmässä? Keskustellaanko siitä, mitä maksaa humanitaarisen ratkaisun, inhimillisen ratkaisun löytäminen, rajan varmistaminen ja myöskin koteuttaminen yhteiskuntaamme ja se myöskin hätäavun antaminen Syyrian ja naapurimaiden leireillä, niin että ihmiset voivat sielläkin elää jonkinlaisissa ihmisarvoisissa olosuhteissa. Mitä tämä kaikki maksaa? Onko tätä keskustelua käyty euroryhmässä laisenkaan? Kuuluuko teidän mielestä näitä keskustelua euroryhmän ke- keskusteluihin? Mikäli ei kuulu, ja niin miksi te sanoitte, että tämä kuuluu ECOFIN-neuvoston puolelle, mielellään haluaisin kuulla, ovatko aikooko Euroopan puheenjohtaja tehdä tällaisen ehdotuksen ECOFIN neuvostolle, että siellä voitaisiin puhua asiasta. Minä kiinnostaisin kuulla myöskin teidän henkilökohtainen näkemyksenne juuri näistä kysymyksistä. Jolla kerran keskustelussa nämä asiat juuri meitä askarruttavat. Herr Dank, ähm, Herr Bullmann. Ähm. Kiitoksia, edustaja Bullmann. Ajattelin puhua näistä eri rooleista, ei, jota tässä, jotka tässä ovat kysymyksissä, mutta ei se nyt ole tärkeää. Tätä asiaa ei ole käsitelty mitenkään valtavasti euroryhmässä, mutta hyvin usean otteeseen Ekofinissa. Yhdellisen puheenjohtajakauden aikana ja seuraavankin aikana todennäköisesti, kuten myöskin se muutaman viime kuukauden aikana. Eri näkökulmista. Tietysti kysymys siitä, paljonko se maksaa, mitä se rahoittaa, on esillä Kysymys on niistä kustannuksista, joita kansalliset jäsenvaltiot joutuvat maksamaan. On maita, joista pakolaiset tulevat Eurooppaan, josta he siirtyvät ja johon haluavat mennä. Ja sitten on sellaisia maita, jotka hyvin pitkälti jäävät näiden reittien ulkopuolelle – komissio on puhunut näistä kansallisten kustannusten osista, että noita huomioon. Sitten katsotaan kansallisia budjetteja jälkikäteen. Eli mahdollistetaan joustavuus, sikäli kun vuoden aikana nämä kustannukset ovat vieneet budjetit raiteiltaan. Toiseksi eurooppalainen budjetti. Onko meillä siinä riittävästi joustavuutta esimerkiksi investoida paljon enemmän rajavalvontaan tai yhteisesti investoida nämä järjestelykeskukset Kreikassa tai pakolaisleirit Turkissa. Haaste siis sekä kansallisella tasolla, ja se on jakautunut erittäin epätasaisesti jäsenvaltioiden välillä, eli se on suuri haaste Euroopan budjetti, ja siitä keskustellaan usein. Ja uskoisin, että olemme kaikki samaa mieltä siinä yleisesti ottaen, että EU-budjetissa pitäisi olla enemmän joustavuutta, jotta mahdollistaisi näiden kustannusten huomioon ottaminen ja löydettäisiin humanitaarisia ratkaisuja ja tietysti todellinen ongelma onkin siinä, että mistä se löydetään. Sehän meillä on myös esillä. Voimmeko odottaa teiltä jonkinlaista ehdotusta asiasta, joko eroryhmän tai ECOFINin piirissä? Ja erityisestikin on kyse Eurooppa-neuvoston keskustelusta asiasta. Äh, useat keskustelut koskevat sitä, mitä nyt tarvitaan. Näitä keskusteluja käydään pakolaispuolella pakolaisministeriöiden ja oikeusministeriöiden keskuudessa siellä keskustelua käydään koskien sitä, mitä tarvitaan, millaisia investointeja tarvitaan rajavalvontaan ja investointeihin Kreikkaan ja Turkkiin ja niin edelleen. Tietenkin komission kanssakin keskustelemme ehdotuksista, kuinka tämä saadaan sitten sopivan budjettikehyksin. Ja se onkin aikamoinen haaste agendallamme osa puolivälin tarkastelua Tosiaan en tiedä, mitä komissio siihen laittaa, mutta uskon, että osa rahoituspuitteiden keskiarvo- välimatkan arviota koskee juuri tätä. Meidän on puututtava tähän hyvin akuuttiin ja kiireisen ongelmaan Euroopan budjetissa. Nästa redner för EPP, Pablo Salva. Pablo Salva seuraavaksi kansanpuolen nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Espanjaa. Hyvää euroryhmän jäsen. Neljä lyhyttä kysymystä. Viime maanantaina EKPn johtaja tässä valiokunnassa sanoi, että meidän olisi lisättävä investointeja, alennettava veroja ja pidettävä kiinni vakaus- ja kasvusopimuksesta. Uskotteko, että, että tästä ympäristö saadaan todella neljä? Onko mahdollista, että maat toimivat näin yksittäin? Vai onko ainoa tapa saavuttaa tämä eh, tehtävä konsolidoidusti yhdessä? Brexitistä. Logiikan mukaisesti ajattelisimme, että meidän edessämme on mahdollisuus nopeuttaa euroryhmän maiden, euroalueen maiden yhdentymistä. Uskotteko, että onnistumme tässä? Uskotteko, että sisämarkkinat ovat vaarassa ja jopa pankkiunioni on vaarassa tässä merkittävässä keskustelussa, jota tänään neuvostossa tullaan käymään sitten tästä edisestä, eli Euroopan talletussuojajärjestelmästä, koska uskotte, että neuvosto pääsisi asiasta sopimukseen. Ja vielä viimeinen asia tästä äh, arvopaperistamispaketista. Minä, äh, kollegani Poltani ja minä itse olemme sen esittelijöitä Oletan, että vahvasti tuette ehdotusta, mutta haluaisin tietää, huolestuttaako aikataulu teitäkin? Kiitoksia. Muchas gracias, señor Zaba. Um, I think... Kiitoksia, edustaja Zaba. Todella uskon, että investointien lisääminen on hyvin keskeistä. Se on ollut alhaisella tasolla hyvin pitkän aikaan Euroopassa. Ja kriisi ei tietenkään ole auttanut. No saadaanko sitten tämä mahdoton ongelma ratkaistua? Uskon, että että budjettipuolella on valintoja tehtävällä. Meidän tulisi luoda lisää tilaa investointimenoille julkisen talouden budjetteihin ja hyvin tärkeää on myös se, että lisätään mahdollisuuksia yksityisiä investointeja varten. Tietenkin Junckerin suunnitelmassa tätä vahvasti tuetaan ja pyritään saamaan aikaan yksityisiä investointeja ja tukemalla eh, sitä ja osallistumalla tähän Harjoituksen että kyllä meillä on paljon käytettävissä olevia välineitä. Unionissa on kyse lähinnä siitä, kuinka voimme saada lisää yksityisiä investointeja käyntiin. Euroopassa ollaan hyvin riippuvaisia pankkeista. Olemme jo puhuneet, mitä rajoituksia meillä on pankkisektorilla. Samalla pankkirahoituksen kanssa rinnakkain pankkirahoituksen kanssa pitäisi olla vaihtoehtoisia tapoja löytää rahoitusta. Tästähän on kysymys juuri pääomamarkkinaunionissa tätä kautta pitäisi sitä puolta kehitellä ja tueta, inve, tukea investointeja. Sitten Brexit, pankkiunioni, EDIS ja muut. Olen kuullut, että monet ihmiset yhdistelevät näitä eri asioita toisensa pankkiunionin osalta. Tässä on logiikka kun sanotaan, että jos haluamme jakaa riskejä, pitää vähentää riskejä, joten tähän on liitettävä myös nämä pääoma-asiat ja löydettävä sopimus. mutta jotkut sanovat, että minä liitän tähän muitakin paketteja vielä. Minä haluaisin yrittää purkamaan nämä, nämä ja päästä eteenpäin pääomanmarkkinaunionissa rinnakkaisin kanssa, että edetään pankkiunionin kanssa. Meillä on vielä paljon keskustelua aiheesta ja toivon, että se keskittyy rahaliiton tulevan ohjaukseen ja hallintaan, mutta kaikkien on tärkeää pohtia lyhyen aikaväliä. Pankkiunionin vahvistaminen ja pääomarkkinaunioni ovat todella asioita, joita meidän on syytä työstä ja ne tulevat olemaan agendallani tulevina kuukausina. Last speak on the list first. Viimeisenä listalla st ryhmän nimessä Maria Joao. Thank you very much, uh, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme sitä mieltä, että vuosittainen kasvuselvitys tälle vuodelle on erittäin tärkeä kehityskulku, kun puhutaan eurovyöhykkeestä. Meidän mielestä on myös hyvä, että euroryhmän puheenjohtaja tulee tänne keskustelemaan kanssanne ja myös kanssamme ja myös täysistuntoon, kuten on jo tapahtunut. Ja luotamme siihen, että voimme jatkaa tämän kaltaista vuoropuhelua. No ihan sattumalta tämä valiokunta tänä aamuna juuri hyväksyi kannanoton, joka koski eurovyöhykkeettä. Ja minä olen esittelijänä tässä suosituksessa ja vuosittaisen kasvuselvitystä koskevassa mietinnössä. Olemme hyväksyneet kolme selkeää kantaa sen suhteen, millä tavalla vahvistetaan elpymistä eurovyöhykkeellä. uskon, että ne lisäävät eurovyöhykkeen arvoa. Ja haluaisin kuulla tähän teidänkin näkemyksen. Ensimmäinen niistä on se, että meidän täytyy pureutua investointikuiluun euroalueella. Investointikuilu nimittäin on olemassa. Ja uskomme, että eurovyöhykkeellä olisi tärkeää käydä selkeää keskustelua siitä, millä tavalla tämä kuilu pitäisi kuroa umpeen niin, että pyydettäisiin eurovyöhykkeen jäseniltä erityisten olosuhteidensa pohjalta eriytettyä lähestymistapaa. Toinen kysymys koskee sitä, että meidän täytyy saada aikaiseksi taloudellista yhteiskunnasta lähestymistä ylöspäin niin, että otetaan huomioon ö, talouden ja sosiaalinen tilanne. Tämä on oikea aika nyt järjestää tällainen lähentyminen. Kolmanneksi, millä tavalla voimme vähentää makrotaloudellista epätasapainoa? Minusta meidän täytyy pyrkyä, pyrkiä siihen, että pyydetään vähemmän kilpailukykyisiä maita ponnistelemaan. Niiden tulisi uudistua ja investoida. Se on paljon parempi kuin, että mentäisiin sisäisen devalvaation tietä, niin kuin viime vuosina tehtiin, sillä se taas vetää alaspäin EU-alueella kotimaista kysyntää. Ja toiseksi kaikkein kilpailukykyisimmillä mailla on myöskin oma roolinsa, sillä niillä on tilaa sisäisen kulutuksen lisäämiseen ja investointeihin, koska niiden suhdanteet ovat erittäin korkealla. Näistä asioista olemme juuri sopineet tässä valiokunnassa ja jos olisitte kommentoida näitä, niin se olisi tietysti hyvä. Jos tätä vuoropuhelua haluaisimme jatkaa myös tästä asiasta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sen perusteella, mitä te juuri minulle kerroitte, tietysti minun täytyy todennäköisesti lukea enemmänkin teidän johtopäätöksienne. Totesin, että nämä kolme johtopäätöstä ovat hyvinkin järkeviä. Investointikysymys on äärimmäisen tärkeä tällä hetkellä. Kuten sanoin vastauksena edustaja Salvalle. Meidän se todenteella pyrkii parantamaan sekä yksityistä että julkista puolta, kun investointeja pyritään saamaan aikaan. Eurovyöhykkeelle muutenkin investoinnit ovat kipeästi kaivattuja. Uskon hyvin pitkälti, että meidän täytyy nyt uudelleen aloittaa lähentymiskoneisto, jossa, joka Euroopassa aiemmin toimi. Yhden valuutan unioni tarkoittaa, että meidän täytyy tehdä paljon läheisempää yhteistyötä. Kyse pelkästään sosiaalisista ja taloudellisista olosuhteista ja niiden lähentymisestä, vaan myöskin politiikan lähentämisestä, kun katsotaan, kuinka hyvinvointivaltiot on suunniteltu, järjestetty ja rahoitettu eri eurovyöhykkeen maissa. Hyvin suuria eroja on vielä olemassa. Siksi euroryhmässä me sääntö määräisesti keskustelemme aina eläkejärjestelmistä ja siitä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu ja mitä uudistuksia jäsenvaltiossa on käyttöön ja miten työn verotusta on muutettu hoidettu, miten verotus muuten on hoidettu, miten pääste, päästään paremmalle tasolle muuttamalla työn verotusta, keventämään sitä. Investoin sitten koulutukseen ja koulutuksen tuomaan mukanaan tuomat tulokset eri maissa, kuinka voidaan parantaa koulutusjärjestelmiä. Tästäkin keskustelemme. Konvergenssi, lähentyminen ei tarkoita pelkästään vaurauden osalta lähentymistä, vaan myöskin lähentymistä siinä mielessä, että politiikan järjestäminen ja sosiaaliturvan kysymysten jäsentyminen pitää saada myöskin muistuttamaan enemmän muiden valtioiden järjestelmiä. Meidän täytyy, että ei tämä tarkoita sitä, että Brysselin pitää keskittää valta ja oikeus sen osalta, kuinka eläkejärjestelmiä täytyy hoitaa. Tämä, tämä täytyy jättää edelleenkin kansalliseen päätöksentekoon, mutta kokemusten vaihtaminen, valiovertailu, oppiminen toisilta, näiden myötä voitaisiin paremmin lähentymistä saada Sitten epätasapaino tilojen vähentäminen toittavan oikeassa. Ne maat, jotka ovat vahvempia kilpailukyvykin kannalta, niillä on tietty vastuu, niillä, joilla on ylijäämää. Argumentoisin näin. Mutta katsoisin myöskin, että meidän täytyy tarkastella ylijäämää ja sitä, kuinka se on kertynyt ja kuinka sitä voidaan käyttää hyväksi Eurofeyhykkeen sisällä. Puhuin jo Alankomaiden eläkerahastoista. Eläkerahastojen vuoksi juuri meillä osittain on niin suuri ylijäämä. Investointeja täytyy tehdä. Investointit tarpeen. Niihin pitäisi investoida, investoida enemmän Eurooppaan tai alkomaihin. Tämäkin auttaisi yli jäämä kysymyksen hoitamisessa. Kyllä, te olette oikeassa. Meillä kaikilla on oma vastuumme, kun me pyrimme puuttumaan e- makrotalouden epätasapainotiloihin. Nyt viiden minuutin tauko kahden keskustelun välillä. Ja yksi puheenvuoro kohdassa puhelista. Voitteko nyt puhua lyhyesti ja ytimekkäästi yhden minuutin kysymys ja kahden minuutin vastaus. Rova Ruohonen. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri Dieselblom, olisin halunnut kysyä vakaus- ja kasvusopimuksen yksinkertaistamisesta, jonka mainitsitte yhdeksi puheenjohtajakauden tavoitteeksi. Mitä käytännössä tarkoitatte yksinkertaistamisella? Tarkoittaako yksinkertaistaminen lisää joustoa sopimuksen tulkintaan Eli tuletteko esittämään uusia tapoja, joilla säännöistä poikkeaminen helpottuisi? Kiitos. Thank you very much. Uh, I also have... Kiitos. Minullakin vain vähän aikaa, joten uskon, että samalla kun yksinkertaisemme sääntöjä, yksinkertaistaminen on helppo, tärkeää se, koska muuten ihmiset eivät ymmärrä, mitä me teemme. Minullakin on paljon ongelmia, kun yritän selittää se, kuinka budjettisäännöt ja finanssipoliittiset säännöt toimivat. Ja yksi vaikeimpia asioita ennakoida ovat rakenteelliset vajeet, kuinka niitä ennakoidaan, kuinka ne lasketaan. Ihmiset eivät kertakaikkiaan ymmärrä. Mikäli haluamme tukea sille, mitä me teemme, meidän täytyy yksinkertaisin termein pystyä selittää ihmisiä, mitä me teemme, ja tämä on miltei mahdotonta. Yksi tavoitteita on yksinkertaistaa indikaattoreita Yksi indikaattori, jota on paljon kritisoitu, on rakenteellinen vaje. Kenties meidän pitää siitä luopua. Vielen dank. Kiitoksia paljon. Nyt pidämme viiden minuutin tauon tähän väliin ja sitten aloitamme tämän istuntomme tai kuulemisen toisen osuuden. Dear colleagues, I think we should start with our second session for... Hyvät kollegat, nyt meidän olisi syytä aloittaa toinen istuntomme. Voisitteko ystävällisesti keskittyä kokoukseen ja mennä sitten ne muita tarkoituksia varten tuonne käytävän puolelle? Meillä on nyt toinen istunto tässä. Toivotamme tervetulleeksi Eroin Dijsselbloemin ECOFIN-neuvoston puheenjohtajana ja Alankomaiden valtionvarainministerinä. Hän esittelee meille nyt Alankomaiden puheenjohtaja valtion prioriteetit ECOFINissa ja toimimme samalla tavalla kuin aikaisemmissakin istunnossa. Alustuspuheenvuoron jälkeen huomiot jäsenet ja viisi, viiden minuutin kysymykset ja mahdolliset jatkokysymykset sen perään, jos aikaa on. Mikäli aikaa riittää, niin otetaan vielä menettely ilman puhujalista. Se siis riippuu teistä, pystymmekö tämän toteuttamaan vai emmekö. Puheenjohtaja, olkaa hyvä. <clears throat> um, honorable members. Arvoisat jäsenet, euroryhmän työstä käytännön näkemysten vaihdon jälkeen haluaisin esitellä alkuvuoden puheenjohtajakauden tavoitteet varsinkin talous- ja finanssipolitiikassa. Olemme ottaneet viestikapulan vastaan tilanteessa, jossa meillä on paljon erilaisia haasteita, ECOFIN kysymyksiä. Ne eivät ehkä ole niin enää valokeilassa kuin aiemmin, mutta totesin, että ei sekään analyysi oli ihan oikea. Meidän täytyy ehdottomasti usealla rintamalla taistella epävarmuutta vastaan ja jatkaa taistelua vastustuskykyisen talouden puolesta. Alakomainen puheenjohtajavaltio tukee kaikkia aloitteita, joiden avulla pyritään saamaan vakaus- ja kasvupaketti toimimaan. Paketin tarkistuksen tavoitteena ei ole vesittää sitä tai heikentää sitä, koska se on meidän toimintamme ankkuri, mutta haluamme tehdä siitä yksinkertaisemman ja avoimemman. Meidän tulisi parantaa myös kansallista omistajuutta ja mahdollistaa se, että voimme tasaveroisesti käyttää yhteisiä finanssipoliittisia säännöksiämme kautta unionin. Ja on tärkeää myös se, että tämänhetkinen matala korkoinen tilanne jatkuu ja Alankomainen puheenjohtajavaltio uskoo voimakkaasti siihen, että meidän tulee parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää olemassa olevaa juridista kehystä, jotta voidaan saada aikaiseksi uusi prosessi kohti kasvua. Viiden puheenjohtajan kertomus jäsentelee myös tämänkaltaisia menettelyitä. Viime kuukausina neuvosto on käynyt näkemysten vaihtoa komissiotuksesta operatiivisuuden nämä menettelyt Alankomainen puheenjohtajan valtion tavoitteena on viedä tätä työtä eteenpäin myös viiden kertomuksen pohjalta. Neuvosto pyrkii myös pohtimaan komission ehdotusta neuvoston suosituksiksi kansallisiksi kilpailukykyneuvostoiksi. Näin saataisiin aikaiseksi informaatiopohjaisempaa keskustelua näistä asioista samalla kun kunnioitettaisiin myös työmarkkinaosapuolten oikeuksia. Alkomainen puheenjohtajavaltio kiinnittää erityisen paljon huomiota siihen, että kansan, talouden elpyminen ja lähestyminen saa aikaiseksi myös integroidun finanssisektorin. On tärkeää, että tässä suhteessa voimme katsoa myöskin yksityistä riskijakoa euroalueella. Se osoittaa sen, että integroidut rahoitusmarkkinat ovat hyvin pitkälti olemassa epäsymmetristen shokkien Äh, hyödyntämisen lisäjänä. Näin me voimme myös parantaa pääomamarkkinaunionia ja vahvistaa pankkiunionia. Koetaan huomioon selkeät yhtenäismarkkinoiden ulottuvuudet. On aivan selvää se, että nämä kaksi menettelytapaa otetaan käyttöön kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Olen vakuuttunut siitä, että emun syventämisen prosessin tulisi olla avointa kaikille jäsenvaltioille. Komission toimintasuunnitelma, jonka avulla se pyrkii kehittelemään pääomamarkkinaunionia, pyrkii myös rohkaisemaan rajoja ylittäviin investoihin, monimuotoistamaan luottojen antamista reaalitaloudessa ja että pääsemme poispäin riippuvuudesta pankkisektorista. Pyrimme myöskin aloittamaan trilogit neuvottelumandaatin pohjalta, joka on saavutettu Luxemburgin puheenjohtajakauden aikana. Ai, ja tämä siis koskee arvopaperistamista. Vuonna 2015 tavoitteena me on auttaa yrityksiä ja varsinkin pk-yrityksiä nostaa pääomaa tässä suhteessa. Alkuvuoden puheenjohtajavaltio on sitoutunut hankkeeseen vahvistamaan pankkiunionia. Kysymys on eurooppalaista talletussuojajärjestelmästä, yksi tästä kriisiratkaisumekanismista ja siitä, että pyritään vähentämään riskejä saamaan aikaiseksi tasaveroisempi toimintaympäristö pankeille. Mehän keskustelimme tästä jo edellisessä keskustelussamme. Riskit tulisi suunnata sinne, mihin ne kuuluvat. Veronmaksajien ei enää tulisi joutua maksamaan epäonnistuneiden pankkien laskuja. Ja tarvitsemme monipuolista edistymistä tässä suhteessa. Meidän täytyy ottaa huomioon riskin kehitys ja meidän täytyy myöskin huomioida molempien elementtien vähittäinen mukaan ottaminen. Ennen kuin riskin vähentämisen toiminnat saavat aikaiseksi konkreettisia tuloksia, siihen menee aikaa, mutta tässä suhteessa tulisi toimia neuvostotyö on jo alkanut. Valmisteleva työtä tehdään komission ehdotukseksi edisistä ja komission on tässä suhteessa myös tiedonanto olemassa. Tavoitteenani niin on viedä eteenpäin prosessia, jossa päästään mahdollisimman pitkälti yksimielisyyteen niin, että voidaan sopia kesäkuuhun mennessä su- suunnitelmasta, jonka avulla voidaan vähentää riskejä ja saada aikaiseksi riskin jako konkreettisesti. Näihin sisältyy myös aikataulu. Kun pyritään vahvistamaan pankkiunionia, Odotamme saavamme tehdä läheistä yhteistyötä myös Euroopan parlamentin kanssa. Tähän liittyen on päästy neuvostossa myös sopimukseen komissioehdotuksesta pankkien rakenneuudistuksesta. Alankuvainen puheenjohtajavaltio toivoo saavansa työskennellä rakentavasti parlamentin kanssa heti kun se on valmis tulemaan mukaan kolmikantaneuvotteluihin. Kolmikantaneuvotteluja on tarkoitus myös käynnistää kysymyksissä, jotka koskevat eurooppalaista direktiiviä toimielimistä ja työeläkesäännöksistä, IORPstä. Tavoitteena on päästä neuvoston kantaan, joka mahdollistaisi sen, että neuvottelut voidaan käynnistää näistä monivuotisen rahoituskeskukseen liittyvistä suunnitelmista. Ne eivät kuulu kuitenkaan tämän valiokunnan toimialtaan, ja EU-budjetti on tärkeä osa meidän puheenjohtajakauttamme budjettiprosessia pidetään usein vähän avoimena, liian vähän avoimena. Ja puheenjohtajavaltiomme siitä syystä pyrkii samaan aikaiseksi lisää avoimuutta, ennakoitavuutta, joustavuutta, jotta voidaan vastata erilaisiin haasteisiin, joita budjettiprosessissa on edessä. Lopuksi alkuvainen puheenjohtajavaltio pyrkii asettamaan etusijalle toimet veronkierron välttämiseksi mukaan lukien lisäavoimuus jota komissio esittää 28.1. olevassa ehdotuksessaan tavoitteenamme on päästä poliittisen sopimukseen veronkierron vastaisessa direktiivistä jo mahdollisesti toukokuun ECOFINissa ja maakohtaisessa raportoinnissa verohallitusten välissä jo maaliskuussa. Olen tietoinen siitä, että parlamentti kannattaa sitä, että tällaista maakohtaista raportointia laajentaisiin koskemaan myös raportointia suurelle yleisölle. Kuten tiedätte, komissio on tekemässä tästä tällä hetkellä vaikutusanalyysiä ja se aikoo esittää ehdotuksensa ennen kesää. Nämä ovat kaikki tärkeitä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan lisätä avoimuutta. Ja näin se vakiinnuttaa myöskin EUn aseman avoimuuden ennaltakävijänä. Käytännössääntöryhmäverot kysymyksessä on tärkeä ja tavoitteena on ottaa huomioon parlamentti näkemykset. Kaikki nämä toimenpiteet mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat paremmin torjua veronkiertoa ja varmistaa sen, että siellä missä arvoa luodaan, siellä myöskin verotetaan. Kiitoksia. Okay, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ensimmäisen puheenjohtajalla kansanpuolen nimessä on Ester Delange. Kiitos puheenjohtaja. Matti Lange ja Langena ovat näköjään vaihtaneet paikkaa täällä, mutta kiitos joka tapauksessa. Kiitoksia puheenjohtajalle kummassakin ominaisuudessa. Nyt on tämä toinen hattu päässään. Minun puoluejohtajani on teille tuttu henkilö. Nyt hän joutuu odottelemaan käytävällä. Hän joutaa se täällä tänään. Ensimmäisellä kierroksella puhutte riskin vähentämisestä. Cora van Jynhäysen puhui näistä. Ja Anne Mans puolestaan esitti oman kysymyksensä ja nyt liberaaliryhmän vuoro on kysyä teiltä kysymys, joka no, noudattaa puolen linjausta riskien vähentämisestä. Voitteko kertoa enemmän esittää kysymyksiä, mutta kenties on tärkeämpää esittää hieman kysymys yhdestä elementistä, joka liittyy riskien vääntämiseen. Vaikka olen tyytyväinen teidän huomionne tai vastauksen, että mitä epäilystä pitäisi olla siitä, että EU tulee käyttämään sijoittajan vastuu säännöksiä hyväkseen peilin lausekkeita. Minä epäilen tätä hieman. Sitten ajoitus ja MREL-kysymys. Sanottiin, että että tämä MREL-päätös saadaan vasta vuoden lopulla ja ryhmätasolla. Se on kyse minimivaatimuksesta omien varojen ja var- riskien osalta, taikka vastattavien osalta, kuinka tämä liittyy Euroopan komission toiveeseen, kuinka tämä vastaa komission toivetta, joka haluaisi ottaa edisjärjestelmän päällyssuojajärjestelmän käyttöön vuonna 2017. Miten nämä kulkevat käsi kädessä? What I would call the tästä riskien vähentämisagendasta. Siellähän on useita ongelmia, ne eivät ole uusia. Joistakin niiden osalta tiesimmekin jo, että pitää päästä sopimukseen, koska sitä kuinka tiettyjä pääomavar- pääomavaatimuksia katsotaan nämä MRL on yksi esimerkki. MRL-asetuksessa sanotaan, että se tehdään, niin se suunnitellaan instituutioita kohtaisesti, konsernitasolla tai ei, mutta ei ole mitään standardia, joka koskisi kaikkia pankkejamme, kaikkia järjestelmästä merkittäviä pankkeja, vaan päätökset tehdään laitoskohtaisesti. Siksi kriisiratkaisu neuvostolla on merkittävä rooli. Teidänhän on ymmärrettävä, että tämä on vain yksi esimerkki toimista, jotka meidän on määriteltävä ja täytäntöönpantava. pantava koskien äh, riskin vähentämistoimia. Kyse on siis siitä, millä tasolla nämä määritellään ja otetaan käyttöön ja kuinka paljon aikaa, kuinka monta vuotta laitokselle annetaan uusien standardien omaksumiseen. Näin ollen myös Edisin osalta komissio on ehdottanut asteittaista käyttöönottoa. Eli tässä on kyseessä yhteinen talletussuojajärjestelmä Osa meidän keskustelumme koskee sitä, kuinka suunnittelemme tätä tulevia vuosia aikaa niin, että saadaan pikkuhiljaa käyttöön molemmat puolet, sekä pääoma- ja vakavaraisuusvaatimukset ja MRELn määrittelyt ja se, että laitoksilla on riittävästi puskureita ja toisaalta kuinka voidaan jakaa riskit niin, että otetaan käyttöön yhteinen talletussuojajärjestelmä – Tämä on siis äh, suunnitteluprosessi, joka koskee tätä asiasisältöä, mutta on tärkeää löytää myös poliittinen tasapaino. Kuten sanoin aikaisemmissa istunnossa, pankki unionissa on siirtymäkausi. Se on nyt jo käynnissä, mutta paljon asioita pikkuhiljaa rakentuu tässä ja, ja sitä myötä myös nämä jäljellä olevat riskit hoidetaan ja talletusjärjestelmä otetaan käyttöön. Für die S&D, Minulla on vielä minuutti puheaikaa. Neljä minuuttia oli yhteensä, joten minulla on vielä minuutti, joten sallin tässä puhun loppuun. Yleensä ihmiset äh, ovat tyytyväisiä, mitä sanotaan varovaisesti ja pikkuhiljaa. Mutta mitä edissä talletusjärjestelmään tulee, on tärkeää varmistaa, että tästä ei tule mitään blankkosekkiä. Sanotaan, että otetaan käyttöön, mutta sitten myöhemmin pikkuhiljaa vasta oh, katsotaan, toimiiko se käytännössä ja auttaako se vähentämään riskejä. Toivon, että tämä onnistuu tämä asia, mutta on täysin selvää, että meidän täytyy ensin nähdä käytännössä, miten se toimii. Tämä oli yleinen huomio, ei mikään kysymys. Kiitos silti. Really, <laughs> Ehkä voin silti vastata. On todella tärkeää, että me kaikki olemme valmiita käymään neuvotteluja molemmilla, molemmissa näissä asioissa. Ja meidän on ymmärretty, ymmärrettävä, pidetään tästä tai ei. On ymmärrettävä, että on kuitenkin järkevää, että meillä on nämä osana pankkiunionia, kuten teimme päätöksen kriisiratkaisurahastosta. Jotkut sanoivat, että tarvitaan heti päivästä yksi alkaen hyvin laaja rahasto. No ehkä se pitää paikkaansa, mutta kuka se maksaa? Joten teemme sen asteittain. Pikkuhiljaa täytetään rahastoja ja riskit yhteenvastuullistetaan pikkuhiljaa asteittain. Sanoitte, että tämä on hyvin eurooppalainen tapa toimia, mutta siinä on järkeä. Eihän voida muuttaa pankkien taseiden järjestelyä yhdessä yössä. Tarvitaan yötä, tarvitaan aikaa ja tämä on järkevä tapa edetä ja näin sen yritämme hoitaa. <laughs> Entschuldigung an die Pyydän anteeksi, että esittäjältä meinasin viedä yhden minuutin aikaa. Hän ei esittänyt kysymystä, mutta sai siltä vastauksen. S&D-ryhmän varjoesittelijä Elisa Ferreira puhuu seuraavana. Thank you very much uh, for being here and for... Kiitoksia siitä, että olette paikalla ja kiitoksia kaikista kommenteista. Edellisen kysymyksen seurauksena ymmärrän, että on aikatauluja ja siitä syystä haluaisin tietää, missä määrin on painotettu sitä, että, että tämä aikataulutettaisiin ja vakausmekanismin laittaminen mukaan tähän tietysti on ole, oleellista. Ai odotanko? Ja jos tätä varasuunnitelmaa ei sitten ole, sen yhteistä budjettilinjaa ei ole, niin siinä vaiheessa sitten lisäpääomat vaatimukset pankkien kohdalla ovat olemassa ja valtion apu noudattamissuunnitelmat ovat olemassa. Näiden täytyy siis olla kilpailukykyisiä ja johdonmukaisia. Alankomaiden puheenjohtajavaltion edustajana Kriisin aikana olemme saaneet aika täydellisen raportin. En tiedä, että tunnetteko tätä. Tämä on tutkimus vuodesta 2013 ja jotkut teidän maamiehenne ovat siinä mukana. Siinä on analysoitu Portugalin kärsimiä tappioita Alankomaiden erittäin aktiivisen veropolitiikan seurauksena. Kalpetepesh ja erilaiset muut yritykset, ne eivät ehkä merkitse teille mitään, mutta ne ovat suuria yrityksiä meillä Ne ovat saaneet hyötyä veroeduista, joita Alankomat on tarjonnut niille. Olemme ennenkin käsitelleet tätä. Te olette sanonut, että asiat muuttuvat. Mutta ihan konkreettisesti sanoen, 38 prosenttia ulkomaista suuresta investoinnista Portugaliin, Portugaliin on suuntautunut Alankomaihin. Kysymys on jälleen aikataulusta. Millä aikataululla mennään eteenpäin tässä niin, että Luxemburgin tai Alankomaiden verotajärjestelmää muutetaan Hyväksyttekö sen, että se hyväksyttäisiin, jos se olisi maakohtainen suositus tämän vuosipuoliskon aikana, tai millä tavalla voidaan tätä hoitaa? Pitäisikö pyytää komissiota sitten käyttämään tätä sopimuksen äh, kappaletta 116, artikla 116, jotta voitaisiin pakottaa teidät siirtymään eteenpäin. Um, thank you, Ms. Ferreira. Kiitoksia, Rova Ferreira. Ensimmäinen kysymyksenne liittyi ESM-vakausmekanismiin ja tarpeeseen ottaisi mukaan perussopimuksen. Tämä edellyttäisi tietysti sopimuksen muuttamista, enkä usko, että tämä toteutuu lyhyellä aikavälillä, eikä ainakaan alankomainen puheenjohtajakaudella. Ensimmäinen vaihe on valmis 2017 siihen mennessä. Näin piti olla, kaikki tämän tiesivät. No, odotellaan tässä ehdotuksia sitten. Mikäli odotatte perusopimuksen muuttamista lyhyellä aikavälillä, niin voin sanoa, että ei se kyllä tule toteutumaan. Tähän tiedettä, että teidän sopimus liittyy ESM, joten mikä se otetaan mukaan eurooppalaiseen perussopimukseen, niin tämä edellyttää perussopimuksen muuttamista. Sitten tämä yhteinen varajärjestelmä, backstoppi. Te puhutte kriisinratkaisurahastosta. Kuten te tiedätte, me pikkuhiljaa keskinäistämme varas, varan tämän rahaston käyttöä. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että kansainväliset luottorajat tähän rahastoon tulevat vähemmän merkittäviksi pidemmän aikaan lisänä tarvitaan yhteinen tällainen luottoraja- tai backstop-järjestelmä. Neuvotteluissa, joissa olen mukana, sovittiin SRMstä, yhteisestä kriisinratkaisurahastosta, ja todettiin, että kriisi aikana täytyy luoda yhteinen backstop-järjestelmä kriisiratkaisumekanismi kun on kyseessä. Toivon mukaan kaikki ministerit, ja me olemme tietenkin sitoutuneita siihen, että siirtymäkauden aikana, kriisin aikana, täytyy vielä saada aikaan tämä yhteinen backstop-järjestelmä, turvajärjestelmä, koska muuten meillä on riittävästi varoja käytössä, mikäli suuren luokan kriisi syntyy. Sitten veroeduista ja alanko meidän veropolitiikasta. Olen sanonut, että mikäli Alankomaiden verojärjestelmä toistaiseksi on ollut ongelma, niin sen pitää olla myöskin sitten osa ratkaisua. Olemme nyt muuttamassa verotuspolitiikkaamme joitakin sen elementtejä maan ominaisuudessa. Me tulemme voimakkaasti pyrkimään sopimukseen vielä tämän puoli vuosipuoliskon aikana siitä ehdotuksesta, jonka komissio on tehnyt. Tämä edetään kaikkien maiden tukea. Kaikki eivät ole aivan yhtä innostuneet asiasta, mutta me teemme kuitenkin monia asioita Alankomaiden hallitus itsekin on ryhtynyt toimiin esimerkiksi patenttiboksi tai innovaatioboksi, millä nimestä kutsutaankin. Olemme muuttaneet tässä suhteessa lainsäädäntöämme, lainsäädäntöehdotuksia nyt parlamenttimen käsittelyssä monestakin asiasta. Avainkysymys on tästä varmaan olemme samaa mieltä, että me tarvitsemme kansainvälisiä normeja ja kovaa lainsäädäntöä. Kaikkien täytyy pitäytyä siihen. Guria that comes here. Mutta eihän herra Guriasta, tämä ole kiinni vain teistä kuitenkin on sellainen vaikutelma, että tässä on vaikea toimia. Ymmärrättekö? Ja, dank. Kiitoksia Päin Minun kysymykseni liittyy pankkiunioniin. Pankkien kriisiratkaisusta ja elvytyksestä on jo päästy hieman eteenpäin, kun pyritään välttämään kriisejä tai välttymään tulvilta ongelmilta Haluaisin erityisestikin viitata pankkien pääomavaatimuksiin. Katsomme tämä olikin kriittinen kysymys. Maanantaina Drogi tunnusti, että jotkut pankit että ovat edelleenkin hankalassa tilanteessa tämän suhteen. Sitten noidenkehän purkaminen, joka liittyy valtioiden ja pankkien pirulliseen kytkökseen pankkikriisin yhteydessä, on havaittu, että tämä kytkös täytyy voida purkaa – kaksi asiaa täytyy ottaa opiksi. Valtion velkojen nollapainotus tasees, valtion taseessa ja myöskin valtion velkakysymys. Nämä täytyy hoitaa kuntoon. Italiassa on suuri ongelma. Siellä pankkijärjestelmässä on 350 miljardia euroa tällaisia hankalia luottoja. Renzi eilen totesi Italian senaatin kokouksessa, että valtion velka on asia, jonka suhteen saattaa olla, että pian tilanne jopa 400 miljardin luokkaa pankeille. Ja kun tarkastellaan valtion velkaa, absoluuttisen lukuinsa on suurempi kuin Saksassa, vaikkakin Saksan talous on neljännesosan suurempi. Ja suhteellisina lukuina laskettuina Italiassa Kreikan valtion, äh, Italian valtion velka on 235 prosenttia, ainoastaan Kreikassa velka on suurempi. Kyse on kansista toimista, ja tätä toista vasten esittäisin kysymyksen, kuinka te haluatte yhdistää erilaiset intressit uudistuksen yhteydessä, koska eri osapuolen erilaiset intressit, kuinka pankkisektorilla sitten saattaa uudistukset aikaan. Vielen dank, Frau von Storch. Um, you have concerns about... Kiitoksia. Niin olette huolissanne pankkiunionista, mutta jos katsotaan viime viikkojen kuohuntaa markkinoilla, ei pelkästään eurooppalaisissa pankeissa, vaan myös muilla alueilla. Lisäksi mukautusta on tapahtunut. Uudet säännökset ovat voimassa ensimmäinen ensimmäistä alkaen ja sijoittajat ovat yhä enemmän tietoisia niistä ja tietoisia siitä, että tappioiden jälkeen, jos ne ovat syntyneet pankeissa, niin voidaan toimia toisin. Se on muutos. Taloudesta katsoen siinä on kuitenkin järkeä. Jos todella halutaan sitä, että pankit hallinnoivat riskejään ja sanotaan, että se on pankkien päätavoite, niin en usko, että ne ovat erityisen hyviä siinä. Mutta se, että otetaan käyttöön oikeanlainen mekanismi, täytyy varmistautua siitä, että sijoittajien pankissa täytyy tietysti ei pelkästään ottaa voittoja vastaan hyvinä aikoina, vaan kantaa myöskin vastuun näistä tappioista. Se on se oikea taloudellinen mekanismi, jota tarvitaan, jos se sitten johtaa mukautuksiin. pankkien osakkeiden tai arvonlaskussa, niin siihen täytyy sitten tietysti vastata. Ja toteaisin, että pankkien ongelmat eivät keskity pelkästään yhteen tai kahteen maahan. Niitä on edelleenkin useissa maissa. Aivan kuten talouskriisi on iskenyt kyntensä moniin maihin, myös minun maassani pankit ovat olleet erittäin kehnossa tilanteessa, mutta paljon paremmassa nyt siis. minun käsittääkseni usein, kun pankkiunionia ja rahaunionia rakennetaan, niin olemme kyökenneet yhdistämään näitä eroja pitkän, ei lyhyen aikavälin koroissa, sillä pitkän aikavälin koroissa on tietysti suuria eroja. Riippumatta siitä, mistä maasta tulemme, meidän etujemme mukaista on se, että saamme aikaiseksi vakaan rahoitustoimialan niin, että sijoittajat luottavat siihen. Siinä on työtä tehtävänä ja pyri tuollaista pakettia rakentamaan. Ja Työmme jatkuu kyllä jatkuvasti. Autan siinä parhaani mukaan myöskin euroryhmän puheenjohtajana. Vielen Dank. Für die ALDE, Frau Edustaja ALDE-ryhmän nimessä. Merci, Monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Läsnäolostanne ajattelin säästä teiltä kysymyksiä, joka koskee kolmatta varjoisit, naisvarjoesittelijää. Nice edisissä, joten puhun teille toista asiasta, koska tässä, tämän kanssa olemme tekemässä pitkän aikaa. Tästä, neuv- tästä sopimuksesta, josta neuvotellaan Ukon kanssa, täällä on huolestuttavia asioita, mutta kun ajatellaan se vaikutuksia lainsäädäntöön. Me olemme tehneet yhdessä lainsäädäntöä, yhteinen sääntökirja meillä on, meillä on erilaisia epätäydellisiä vakausmekanismeja, joita olemme 28 valtion kanssa tehneet. Muistan yön, jona neuvoteltiin SRM ja muista Kuinka voidemme, voimme löytää hyvän ratkaisun, eh, eikä tällaisen viestinnän kautta niin kuin neuvosto sanoi, eli kuinka voimme suojata säännöt ja kuinka te euroryhmän puheenjohtajana ja puheenjohtajavaltion edustajana voisitte tuota tämän vaikutelman, joka UKssa tällä hetkellä on, jonka mukaan sisämarkkina-asioissa heitä aina syrjittäisiin, koska ei meillä ole ollut tällaista vaikutelmaa kuuteen vuoteen. Ei tämä pidä paikkaansa objektiivisesti sanottuna. Jos siis yritetään ratkaista ongelman, joka ei pidä paikkaansa, niin eihän se onnistu. Voisitteko vakuuttaa meille, että Ecofinin puheenjohtajana tulette tekemään työtä sen eteen, että pidetään kiinni tiukoista säännöistä, joko perussopimusta muutetaan tai sitten ei, ja jos ei muuteta, niin lainsäädäntöä ei kosketa. Toiseksi voisitteko hieman yrittää viestiä kollegoiden kanssanne, kanssa niin, että pääsisimme eroon tällaisesta väärästä olettamasta? Ähm. Kiitos, Mitä britti sopimukseen tulee? Mitä te luette tekstin lävitse? Joskus on kyllä monimutkainen, mutta mikä sen lukee? Se on kaksi asiaa, jotka tulevat esiin. Me ja britit molemmat haluamme vahvistaa ja pitää yllä sisämarkkinoita mukaan rahoitusalalla. Olen varma, että brittikollegat ovat samaa mieltä, mikäli sanon, että tämä on myöskin Ison-Britannian etujen mukaista, koska hyvin voimakas rahoitussektori London City Tämä on yksi seikka, josta täytyy pitää kiinni ja pitää sitä yllä. Tästä ei päästäkään. Toinen asia. Britit ovat huolissaan siitä, että eurovyöhykkeen maat voivat muodostaa blogin ja ottaa käyttöön sääntöjä ja määräyksiä, jotka liittyvät rahoitussektoriin ja ovat haitaksi Lontoon talouselämälle. Kaikki keskustelut, joita on käyty finanssipoliittisesta sääntelystä viime vuosina, ovat olleet sellaiset vain yhden ainoan kerran Britit on äänestetty kumoon Britta hävisi äänestyksen silloin, kun oli pankkiirien bonuksista kyse. Ainoastaan sen äänestyksen britit hävisivät, että joskus tästä tapahtuu, joskus häviää. Kyse ei siitä, että eurovyöhyke olisi vastaan kaikkia muita maita, vaan muistaakseni juuri ECOFin neuvostosta me yhden ainoan kerran britit jäivät altavastajaksi. Ja brittiä kohdellaan reilusti, oikeudenmukaisesti. Me tarvitsemme yhdet säännöt sisämarkkinoille, ja tätä mikäli haluavat, niin ole heidän liittolaisensa, mutta tämä koskee myöskin rahoitussektoria. Mikäli on osana isämarkkinoita, rahoitusmarkkinoita ovat mukana, sitten mikäli Iso-Britannia on mukana, silloin tarvitaan reilut kilpailusäännöt kaikille. Näin meidän pitää lähestyä tätä asiaa. Ei mikrofoni. Mike. No, mä, mä concern... Niin olen huolissani oikeastaan asiasta vähän toisinpäin. Jos katsotaan nykyistä sopimusta, niin mehän hyväksymme, että muutamme tätä yhteistä sääntökirjaa ja hyväksymme, että euro ei ole ainoa valuutta Euroopan unionissa. Hyväksymme asian, joka ei ole perussopimuksessa mukana. Ja etenemme tielle, jossa meillä on maita, jotka eivät edesauta, eivät osallistu näihin rahastoihin, ja kuitenkin heillä on sanansa sanottavana toimielimissä parlamentaarikoiden kautta, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kautta, komissaarien kautta. Tämä ei ole euroalueen oikeudenmukaista kohtelua. Olen pahoillani. Um, I don't share your concern. En ole yhtä mieltä tästä huolenaiheestanne. Olen tutustunut eri versioihin huolisesti. Viimeisin tekstiversio, jonka olen nähnyt, on melkoisen hyvin tasapainossa, mutta valtioiden ja hallitusten päämiesten tehtäväksi jää hioa tämä teksti loppuun. Asiaa voidaan tarkastella EUn valuutan kannalta toteamalla tosiasia, että ilmiselvät asiat, vaan onko kyse enemmästäkin. Teksti sanotaan, että ne maat, jotka ovat sitoutuneet liittymään euroon sitten, kun ehdot täyttyvät, ovat edelleenkin tässä tilanteessa, että tämä velvollisuus on edelleenkin voimassa. Tässä uudelleen vahvistetaan se, mikä perussopimuksessa jo lukee. Lisäksi voidaan kysyä, miksi tämä kannattaa toista uudestaan, mutta tässä on kyllä poliittisia tarkoitusperiä. Isossa Britanniassa pelätään, että sitten kun eurovyöhyke kasvaa, nyt siinä on 19 maata, niin silloin Iso-Britannian intressejä ei kunnioiteta, mutta minä sanon yhä uudelleen ja uudelleen myöskin euroryhmän puheenjohtajana, että me tulemme kunnioittamaan Iso-Britannian intressejä. Mutta kun on kyse rahoitussektorista, suurelta osin meillä on yhteisistä intresseistä kyse. Yhtenäiset sisämarkkinasäännökset pätevät ja näin tulee olemaan jatkossakin. Fabio De Masi, Guen nimissä. Um, the Code of Conduct Group on Business yritysverotusta koskeva käytännön ryhmä äskettäin päätti työohjelmastaan. Siitä puuttuu selkeästi otsikko, joka koskee maksuja veroparatiiseihin, toisin kuin mitä sovittiin Luxemburgin puheenjohtajakaudella syksyllä. Voisitteko selvittää, miksi erityisesti juuri tämä asia jäi käytännössä ryhmän mandaatin ulkopuolelle, sillä on aivan selkeästi nähtävissä, että Alankomaat tunnetaan maailmanlaajuisesti verottoman rahan porttina, rahan, joka valuu ulkomaille. Ja samankaltaista käytöstä nähtiin myös maaliskuussa 2013, kun olitte varan, valtiovarainministerissä, kun puhuttiin patenttibokseista tai ö, päätöksistä, joita tehtiin määräenemmistöllä. Mikä nyt teidän panoksenne on sen suhteen, että tuosta ryhmästä tehtäisiin tehokkaampi? Toiseksi, Aina kun liittokansleri Merkel on ottanut esille sen, että hän tukee jotain, niin nyt tämä on joutunut vetäytymään takaisin. Ministeri Schäuble tukee Deutsche Bankia suoraan ja se minua huolestuttaa vähän tätä taustaa vasten. Keskuspankin johtaja Minneapolisista esitti erittäin mielenkiintoisen näkemyksen. Hän toisti tukensa sille, että suuret pankit pitäisi jakaa pienemmiksi rakenneuudistuksen nimissä. Minä olen kuullut paljon siitä, että EKP mahdollisesti ostaisi pankkivelkakirjoja. Oletteko sitä mieltä, että tämä sopii BRD-vaatimuksiin, että sijoittajasuojaa ei voida antaa tässä suhteessa, että se saattaisi aiheuttaa myöskin kannustimia toimia tietyllä tavalla? Um, on the first example. Tästä ensimmäisestä esimerkistä, jonka mainitsitte, sitä en tunnista. Nyt kun sen otit esille, niin perehdyn siihen, mutta en voi siihen nyt vastata. En mikrofonia. I don't read it every day, the blood. En minä tuota lehteä kyllä joka päivä luen. Yritän parhaani. No, I'm not, I'm not responsible for the code of conduct. Niin näistä käytänne säännöstähän minä en ole vastuussa sitä käsittelystä ryhmästä, mutta niin ilmeisesti tämä asia on kadonnut agendalta. Tämä oli kai teidän ongelmanne. Minulla on vähän vaikea ymmärtää, mikä ongelma oli, mutta otetaan selvää kyllä, mitä siellä tapahtuu. Edustaja jatkaa ilman mikrofonia. The second uh, point you made was about... Toinen asia, jonka otitte esille, koskee Hollannin verosopimuksia. Kuten ehkä tiedätte, me olemme muuttamassa näitä verosopimuksia me Aikaisemmin kyseessä oli se, että vältetään kaksinkertainen verotus. Nyt haluamme varmistaa, että vältetään tulevaisuudessa myös kaksinkertainen verottamattomuus. Ja olemme nyt käymässä läpi kaikkia verosopimuksia, joita meillä on, niitä on paljon. Sitten toinen kolmasosa verotuksesta mainitsitte innovaatio, patenttilaatikon vanhan tarinan, mukaan minä estin edistymisen tässä asiassa. Oikeastaan se oli päinvastoin. Minä henkilökohtaisesti tapasin kurjan OECDssä, että löydettäisiin ratkaisuja ja löydettäisiin, löydettäisiin yhteistä pohjaa tälle ehdotukselle, joka oli alun perin Saksan ja Iso-Britannian ehdotus. Tarkoituksena oli saada yhteiset säännöt tähän patenttilaatikkoon Pariisin retken jälkeen yhteinen sopimus löytyy ja nyt olemme valmistelemassa Alankomaissa lainsäädäntöä niin, että voimme sopeuttaa innovaatio mm, mm, laatikomme tähän näihin uusiin standardeihin. Tämä on siis minun roolini siinä. Sitten pankeista. Me tarvitsemme pankkien rakenteellisia uudistuksia. Odottelemme parlamentin kantaa tähän. Jos katsotaan rahoituskriisiin taaksepäin, niin tämähän on ollut merkittävä ongelmi kaikissa analyysissä ja se on ollut kriisin syyksi tunnistettu. Ja tässäkin asiassa siis pankkien rakenneuudistuksessa on tärkeää päästä eteenpäin. On hyvin vaikea selittää ihmisille, jotka ovat huolissaan tästä kriisistä ja on hyvin vaikea selittää, että meillä ei edelläkään ole laillisia puitteita, toisin kuin Iso-Britannia ja Yhdysvalloissa meillä ei vieläkään näitä lainsäädännöllisiä puitteita ole olemassa. Sitten viimeinen kysymys käsitteeksi niin koski EKPn roolia pankkien järjestämättömien lainojen osalta. No tämä tietenkin kuuluu EKPlle, mutta jos nyt katson EKPn toimintalinjoja, niin ratkaiseva tekijä on näiden luottojen laatu EKP on hyvin tarkkaan katsottava kaikkien ominaisuuserien laatua, kun ne niitä ostelevat. Joten tämä on nyt EKPn heiniä. Kiitoksia. Philip Lambert sitten vihreiden nimissä. Ah, voilà. Tämähän toimii. Haluaisin hieman pureutua syvemmälle yritysten veropaketteihin. Olen pistänyt tyytyväisenä merkille sen, että jatkuvasti toistatte saman asian. Sanotte, että meidän pitää muuttaa katsantokantaa ja käyttää globaalia maailmanlaajuisia standardeja, ainakin OECDn standardeja, jotka on omaksuttu. Hienoa, että tunnustatte myöskin sen, että teidän omalla maallanne on ollut tietty rooli tässä neuvostossa ja varsinkin Saksan kannalta katsottuna on ollut huhuja, joiden mukaan kierron vastainen paketti, joka ei ole vielä täysin heijastellut OECDn BEPS-pakettia, veropohjan rapautumista ja voiton siirtoa koskevaa pakettia, on ongelma sitten, kun CCCTB tulee ja maakohtainen raportointi astuu voimaan, niin tämä on ongelma. Meidän pitäisi nyt täysimittaisesti saada komission puolella asiakunta. Voitteko kertoa hieman sitä keskustelusta, jota on käyty Ecofinissä tämän osalta? Voimmeko luottaa teidän sitomukseenne viedä koko tämä asia lävitse? Nyt kun meillä on vielä aikaa, kysyisin, mitä te olette mieltä Euroopan unionin kokonaiskysynnästä tällä hetkellä sekä laadullisesti että määräisesti? Uskoimme, että suuria puutteita vielä on. Mikä tosi aikaa sanoa tästä sananen, sanan, niin olisin kovin kiitollinen. Um the uh, ATAP, the anti-tax avoidance package. Veronkierron torjuntapaketti sisältää kuusi eri ehdotusta, joista kolme tulee suoraan OECD-ehdotuksista ja kolme muuta ovat muualta lähtöisin. Puheenjohtajavaltio pyrkii pitämään tuon paketin sellaisenaan Tietysti minä on tässä ministeritä ryhdy siteraamaan, mutta jäsenvaltiot ovat esittäneet huolenaiheita, ovat sanoneet, että tarvitaan vaikutusanalyysejä, lisää aikaa, täytyy erotella nämä jotenkin, hoidetaan nämä kuusi ensin, muita asioita sen jälkeen. Suhtaudun tietysti kovin vakavasti kaikkiin kollegoihin, mutta yhden asian otan vielä vakavammin ja se on se, että meidän täytyy edistyä. Kysymys on meidän uskottavuudestamme. Olemme joutuneet maksamaan kovan hinnan kriisin seurauksena myös verotuksen seurauksena. Ja se on yhä edelleen ottanut voimakkaammin eteen tämän oikeudenmukaisen verotuksen järjestelmän esille, siis joka koskee myös suuryrityksiä. Henkilökohtaisesti olen siis sitoutunut työstämään koko pakettia, enkä ole missään tapauksessa valmistautunut tässä vaiheessa lykkäämään joitain osioita siitä. Pyrin pitämään sen sellaisena koskemattomana. Onnistuuko se vai ei, sen voi kertoa puheenjohtajakauden lopussa, mutta yritetään mennä mahdollisimman pitkälle. Kokonaiskysyntä sitten, se vaihtelee maasta toiseen. Parantumassa se on kuitenkin eri alueilla, kun talouskehitys kasvaa. Joissakin alue- joillakin alueilla palkat ovat nousussa ja palkkoja tulisi itse asiassa nousta enemmänkin. Varsinkin myös ylijäämämaissa on mahdollista parantaa palkkatilannetta, mistä olisi myös hyötyä taloudelliselle elpymiselle. Tilanne on siis kovin vaihteleva alueesta, maasta tai taloudellisesta toimialasta riippuen. Edelleen liian heikko. Come back. Uh, Mikä saan vielä lisäkysymyksen? Minä kiinnostaisin teidän näkemykseen, joka liittyy kokonaiskysynnän muodostumiseen. Meillä on Junckerin investointisuunnitelma, se on hyvä asia, mutta tämä vain osittain tämän hoitaa kuntoon. Miten julkinen ja yksityinen investointitoiminta saadaan liikkeelle sen lisäksi, mitä nyt jo tehdään. Äh. Sanoin jo jotain tästä aiemmassa istunnossa, mutta se, mitä lyhyellä aikavälillä voidaan tehdä, on se, että varmistaudutaan siitä, että pankit käsittelevät näitä vanhoja kysymyksiä niin, että ne ovat myös avoimia uudelle toiminnalle, niin että kassavirrat pankeilta reaalitalouteen kasvavat. Ne kasvavat jonkun verran, mutta edelleenkin aika vähän. Ja sen lisäksi tarvitaan pääomarkkinaunionia. Näitä ehdotuksia haluaisin viedä eteenpäin. Ja esimerkkinä on tästä hyvin usein ollut se, että Yhdysvalloissa pankkijärjestelmän kanssa rinnan on erittäin voimakas pääomamarkkinoiden järjestelmä, jotka saavat luottoja ja rahoitusta pk-yrityksille se meiltä puuttuu Euroopasta. Monet yritykset haluavat investoida, jotka näkevät mahdollisuuksia ja haluavat olla pidemmällä kuin tämänhetkinen elpyminen on. Ja ne tarvitsevat voimakkaasti rahoitusta. Siksi olen niin motivoitunut työstämään juuri näitä kysymyksiä. E Kiitoksia e FTD-ryhmän e FTD-ryhmän nimissä Marko Valli. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluatteko hän ehkä laittaa kuulokkeet päähän? Kiitoksia. Kaksi kysymystä. Finanssipoliittisesta avoimuudesta. TAX-komiteassa, kuten tiedätte, on saatettu julkisuuteen paljon käytännön sääntöryhmää koskevia asiakirjoja. Nyt olemme kolmannella kierroksella taksivaliokunnassa – olen mukana valiokunnassa ja olen käynyt tutustumassa asiakirjoihin kahdessa aikaisemmissa tapauksessa. Meillä on jotakin asiakirjoja Hollandista tai Luxemburgista, Yhdistyneessä kuningaskunnasta, eli nämä kaikkein kiinnostavimmat maat meille olivat kuitenkin sellaisia, joita emme voineet nähdä. Tulevatko nämä asiakirjat julkisiksi vai onko, ovatko nämä hallitukset estäneet asiakirjojen avoimuuden. Sitten aikaisemmassa keskustelussahan tässä siitä ymmärsin, että talletussuojajärjestelmä kulkee käsi kädessä va- pankkien tasossa olevien valtion velkkojen arvioinnin kanssa. Senaatissa eilen kuultiin tärkeä puheenvuoro, jonka mukaan asetettaisiin vetoon, mikäli puututaan tähän pankkien valtion velkaosuuksiin. Oletteko sitä mieltä, että löydetään ratkaisu tähän? Minkä tyyppinen ratkaisu voidaan löytää? Oletteko sitä mieltä, että tällä hetkellä on jo korkeampia järjestelmisiä riskejä, esimerkiksi kolmannen tason omaisuuseriä joissakin pankkeissa, Deutsche Bankillekin 54 miljardia johdannaisissa Ehkä menetetään vain yksi prosentti näistä johdannaisista, ja tämä merkitsisi 540 miljardin euron riskejä. En usko, että Saksan tallettajat ja veronmaksajat ovat valmiita maksamaan tällaisia summia. Kiitoksia. Uh, thank you, signori. Kiitoksia, herra Valli. Ensinnäkin TAX-komitean työn avoimuudesta. täällä talousvaliokunnassa. Sama kysymys on esitetty minulle aiemminkin. Uskon, että meidän pitää katsoa tulevaisuuteen ja varmistaa, että säännöt, tämän komitean toimintasäännöt muutetaan avoimemmiksi tulevaisuudessa. Aiemmin sääntönä oli, että toiminta ei ollut avointa tai julkista, eikä tämä nyt jälkikäteen voi muuttaa. Olen varma, että samainen aihe tulee esiin vielä sitten, kun Alankomaiden verotuspolitiikasta vastaava ministeri tulee parlamentin kuultavaksi ensi viikolla, muistaakseni. Voitte silloin esittää saman kysymyksen uudestaan. Olen varma, että hän voi antaa teille tismalle saman vastauksen kuin minäkin. Sitten riskiarvioinnista. Toistan samaa, mitä sanoin aiemminkin. Pankkeihin liittyy tiettyjä seikkoja todellisista omaisuuserien arvosta täytyy saada tarkempaa tietoa. EKP on tässä vahva roolinsa. Ja mikäli ongelmia on tiettyjen omaisuuserien suhteen, silloin täytyy olla säännöksiä tai tapauksia varten kakkospilarin vaatimukset vakavaraisuusdirektiivin mukaisesti voivat edellyttää lisää toimia pankilta, mikäli niiden taseissa on riski, alttiita omaisuuseriä. Pankkivalvojien tehtäjän pitäisi luoda niin paljon avoimuutta kuin mahdollista sen suhteen, miltä pankkien taseet näyttävät. Lisäksi pilari kakkosen vaatimukset yksittäisten pankkien kohdalla täytyy ottaa käyttöön, mikäli tarpeen on ei nyt kommentoi yksittäisten pankkien ongelmia kuitenkaan. INF, Frau Kappel. INFn nimissä edustaja Kappel. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia puheenjohtaja Dasselblom. Verotuskysymykset ja finanssipoliittiset kysymykset ovat tärkeimpiä aiheita puheenjohtajakaudellanne. Te tänään jo mainitsitte joitakin seikkoja, joita tällä hetkellä työstätte teet eteenpäin. Viimeisin seikka liittyy veronkierron estämiseen. ECOFIN neuvoston kokouksessa viime viikolla tehtiin jo konkreettisia päätöksiä asiasta, nimittäin siitä, että direktiivi, joka liittyy yhteistyöhön hallintoviranomaisten välillä maakohtaisten raporttien pohjalta, on asia, että halutaan viedä, viedä eteenpäin ja vielä kesäkuussa tänä vuonna neuvoston tasolla tästä asiasta tullaan tekemään päätös veronkiertopaketista. paketista Parlamentti työstää nyt kumpaakin asiaa valiokunta mietintöjen pohjalta. Uskomme, että tämä on myönteinen seikka. Yritysverotuspaketin osalta TAX erityisvaliokunnassa keskustelimme tästä Moskovicin kanssa. Ja reilut kilpailusuhteet, kolme pilaria tässä on ja reilu kilpailu on tässä tärkein pilari. Erityisestikin, kun on kyse pk-yrityksistä ja monikansallisista yrityksistä, reilu olosuhteet täytyy muistaa. Tältä pohjalta komissio 28. tammikuuta julkaisi strategian, jolla pyritään tehokkaalla tavalla valvomaan monikansallisia yrityksiä varmistamaan niiden velvoitteita. Kysyisin, missä määrin ja millä tavalla neuvosto aikoo varmistaa, että tällainen ulkoinen strategia pistää parhaimmalla tavalla täytäntöön toimintasäännöksiä koskevasta työryhmästä tänne jo puhuttiin, se mainittiin komissaari Vestakerille, kun esitettiin kysymys, hän totesi, että todennäköisesti tullaan muuttamaan valtaoikeuksia tällä saralla. Kysyisin, onko tässä nyt jotakin tapahtunut jo ja mitä on suunnitteilla? Ja pari lisää kysymystä, jotka liittyvät teidän puheenjohtajakauteenne finanssitransaktiovero. Sen osalta kysyisin, mikä on nykyinen tilanne. Toinen seikka, arvonlisävero, kysymykset silloin, kun on kyse rajat ylittävistä transaktioista. Minkälainen aikataulu ja suunnitelma sen suhteen vallitsee? Right. Um, what we uh, said in Niin mitä sanoimme Ecofinissa, niin tehän sanotte, että Ecofinin päätökset tehtiin näin, mutta välitöntävästi näitä päätöksiä ei vielä ole tehty, vaan ennakoimme tulevien kuukausien työtä ja sanoimme, että annamme prioriteetin lainsäädännölle. DEC4 ja, ja ATAP, mm, veronkierron paketti ja jos meillä on aikaa, niin sitten myös työstämme ulkoista strategiaa, mutta prioriteetti on lainsäädännölle tässä paketissa. En oikein ymmärtänyt kysymystänne koskien käyttänne sääntöryhmää. Ehkä voisitte toistaa sen tai, toistaa sen tai, tai kysyä sitä samaa ensi viikolla valtiosihteeriltä. Niin sitten FTTstä Kuten tiedätte, meillä on jäsenvaltioryhmä, joka on äh, aloittanut tämän tiivistetyn yhteistyön menettelyn. Kymmenen jäsenvaltiota on mukana. Ja siellä on saavutettu edistystä ja sitoudutteen kompromissisopimuksen saavuttamiseen. Valmista pitäisi tulla 2016. Ja kaikki ratkaisut tähtäävät sisämarkkinoiden sirpoutumisen, sirpaloitumisen välttämiseen ja verokierron välttämiseen ja tehokkaan finanssitransaktion verran FTTn keräämiseen. Hollantilaisesta näkökulmasta minä en ole osa tätä ryhmää, joten en osaa kertoa kuinka paljon on päästy eteenpäin, mutta kunhan tuloksia tulee, niin ne esitellään kyllä teillä 28. päivä Ecofinissä niistä kuulla, joten sitten näemme, kuinka paljon edistystä on saavutettu. Vielen Dank für die EVP Bernalang. Bernalang seuraavana EPPstä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kolme lyhyttä kysymystä, johon itse asiassa yhteen vastasitte hyvin. jo e, epäsuorasti, joka koski finanssitransaktioveroa. Ja meillähän oli yksi maa, joka on jättäytynyt sopimuksen ulkopuolelle, eli 9.11 on jäljellä nyt kun Belgia poistuu. Eli viedäänkö tätä eteenpäin? Yritysvero on myös tärkeä kysymys, mutta ECOFIN-neuvostossa meidän täytyy tietysti käsitellä tätä ALV-pakettia myös. En usko, että käynnissä oleva oikeudenkäynti Frankfurtissa – jossa arv verokiertoa harjoittaneet suuret pankit ovat oikeudessa. Uskoisin, että tämä kohdemaa periaatteen säilyttäminen on vaikeaa, sillä se mahdollistaa spekulaattoreille valtavia erilaisia toimintamahdollisuuksia. Ja kun puhutaan johdannaissäännöksistä, niin siinä jatketaan siitä, mitä Valli totesi en halua puhua yksittäisistä pankeista, koska meillä on kuusi suurta pankkia, jotka käsittelevät johdannaisia, kolme amerikkalaista, kolme eurooppalaista. Viel zu niedrig. Mielestäni kyse on liian matasta tässä 700 miljardia dollaria on tämä volyymi, vakuutusarvo ja kolme prosenttia on tästä 21 miljardia dollaria. Näin suuri riski on pankkien kontolla tällä hetkellä. Viime viikolla sen jälkeen, kun komissio on neuvotellut kaksi vuotta Yhdysvaltojen kanssa tasavertaisista kilpailusuhteista, kilpailusuhteista Ecofinin pitäisi nyt sitten siunata nämä. Onko Ecofinilla jotain käsitystä tai mielipidettä siitä, tuleeko tasavertainen kilpailutilanne varmistumaan, vai onko tässä Eurooppa alakynnessä? ja sitten hedge fund rahastot, miten, mikä, miten ne tähän kaikkeen suhtautuvat? Mm. Um, first of all, on the uh, FTT. Ensinnäkin, ensinnäkin puhuttiin siitä, että kaksi maata on jäänyt ulkopuolelle. En usko, että tässä tilanne on huononee ja kun puhutaan tästä muodollisesta prosessista, niin meillä on tietysti sitten muodollinen menettelykin sille, miten jättäydytään ryhmän ulkopuolelle. Se saattaa tietysti myös haitata tätä vahvistettua yhteistyötä. Eli yksikään näistä alkuperäistä 11 maasta ei ole jäänyt ulkopuolelle. Mutta me tässä nyt hätiköikö kuitenkaan johtopäätösten kohdalla. Komissio on ilmaissut, että saako ehdottaa ehdotuksia maaliskuun alussa ja aiomme ottaa sen esille myös puheenjohtajakauden aikana ja ECOFIN kokouksessa, joka pidetään huhtikuussa Amsterdamissa. Eli työ jatkuu tässä suhteessa. Olet aivan oikeassa. Meillä on paljon tekemistä, kun pyritään torjumaan ALV petoksia. Johdannaiset sitten ja tasaveroinen toimintaympäristö, olette sen nyt ottanut esille. Varmistan sen, että saan tietoa, mutta meidän mielestämme kuitenkaan tämä toimintaympäristö ei mikään äh, tasaveroinen ole, eikä minulla tähän sen kummempaa vastusta tällä hetkellä ole. Mikrofoni. Danke. okay. Minulla on vielä minuutti puheaikaa. Saanko minä nyt käyttää sen? Ähm, um kein... Pyydän nyt äh, anteeksi, että emme voi enää ottaa puhele- menettelemään puhelista, koska Dijsselbloem on lupautunut muutenkin olemaan täällä muutaman minuutin lisäaikaa. Viimeisen kysymyksen haluaisin esittää itse. Pitää siihen, jos muutkin ovat mainit. Nyt Kysyn teille, teiltä neuvoston puheenjohtajana veronkierrosta puhuitte, ettekä ensimmäistä kertaa puhun tästä Alankomaiden puheenjohtajakaudella, Alankomaiden valtiovarainministerinä. Teidän täyttää taikka, näyttää merkkiä tai osoittaa, että te haluatte tehdä muutoksia myöskin neuvoston puolella tässä suhteessa. Monessa suhteessa kuitenkin meistä vaikuttaa siltä, että neuvosto tässä jarruttaa. Minä, minä sanoisin, että jalka irti jarrusta. Automaattinen tietojen vaihto veropäätösten osalta. Komissiohan on tässä sopimusten valvoja. Mikäli komissiolle ei anneta tällaista toimintamaisuutta, niin se ei voi noudattaa tuota rooliaan. Kunnoista käsitystä meillä ei ole myöskään siitä, mitä mitä neuvosto on tästä mieltä. Siksi yhden herran kysymykseen. Meidän ei pidä tukeutua pelkästään käytän sääntöihin. Alankomaiden valtiovarainministeri myöskin neuvoston puheenjohtajana kysyisin teiltä, miten neuvosto suhtautuu asiaan? Miten te suhtaudutte Alankomaiden puheenjohtajaman edustajana? Kuinka te ajatte tämän asian hoitaa? Kuinka pääsemme eteenpäin, kun me pyrimme estämään sitä, että tulot virtaavat Euroopan unionin ulkopuolelle? parlamentissa on käyty mielenkiintoista keskustelua Permudan valtiovarainministerin kanssa. Permudan valtiovarainministeri sanoi, että ei ongelma ole siinä, ettenkö minä verottaisi, vaan kyse on siitä, että kyllä rahat verotetaan ainakin kertaalleen, kun rahat lähtevät Euroopan ulkopuolelle. tulot, joista pitäisi verottaa Euroopan unionissa, virittävät unionin ulkopuolelle. Mitä alkomaat puheenjohtajakarjalla aikoo tehdä tämän estämiseksi? There are different ways. No, minä sanoisin, että kun ajatellaan, että voitaisiin jakaa enemmän tietoja ja saada enemmän standardeja ja sääntöjä, asetuksia veropolitiikassa, niin pääsemme paljon eteenpäin. Meillä on nyt mahdollisuuksien ikkuna auki, hyödynnetään sitä myös tietojen jaon osaltaan koskien veroyksiköiden välillä, mais, eri maiden välillä. Komissiolla on myös tässä oma roolinsa. Meidän on jatkettava tällä linjalla Poliittista painetta tietenkin tarvitaan, poliittista tukea kaikista maista tarvitaan, mutta meillä on hyvät mahdollisuudet päästä mm, puheenjohtajakaudellamme sopimukseen suurimmasta osasta niistä asioita, joita tässä paketissa tällä hetkellä on, jos nyt optimistisia ollaan. Se, mitä te kutsutte outboundiksi, mm, minä kutsun sitä exit-ehdotukseksi, mikä on tässä mm, paketissa, eli kyseessä on siis tämä voittojen pakeneminen. Kyse on komissiopaketin osasta. Me teemme tätä sen eteen ja sitoudun saamaan tai ainakin yrittämään saa, saada saamaan siitä sopimuksen aikaan. Nyt kun meillä on minuutti vielä aikaa, haluaisin kiittää teitä siitä, että jäitte tänne pidempään kuin piti. Ihmiset halusivat puheenvuoroja vielä menettyisemmän puheenlistaa, mutta valitettavasti aika ei tätä mahdollista. Sitten kohta muut asiat, ei mitään ilmoitettavaa, paitsi että seuraava kokouksemme on 22. päivä helmikuuta kello 15-18.30 ja sitten seuraavana päivänä 9.30 ja sitten 3.30 Kiitän teitä siitä, että olette täällä tänään. Kiitoksia keskustelusta ja kokous päättyy tähän.